sitten vakaus- ja kasvusopimus, joka, jota nyt on uudistettu ja jolle on luotu uusi perusta niin, että vuonna 2014 ensi vuonna myös sanktiot ovat mahdollisia, niin mielestäni meidän täytyisi yrittää nyt säilyttää tämä yhteinen pohja eikä asettaa sitä kyseenalaiseksi. Filip on aivan oikeassa todetessaan, että jos me tulkitsemme tänne liikaa sisältöä, niin menetämme, hävitämme tämän yhteisen eh, perustan ja kun ajatellaan sellaisia jäsenvaltioita, joiden tilanne on vielä kriittinen, niin tämä voisi aiheuttaa niille lisäongelmia. Mm, ja uskon, että voitte löytää tässä vielä, tässäkin vielä kompromissin, mutta haluaisin, ettei käy niin, että me lähdemme ylitulkitsemaan näitä asioita toteamalla, että haluamme, että kasvu- ja vakaussopimus on jotain vielä enemmän, mutta se on todella nyt saatava aikaan ja sen on tarjottava kansalaisille heidän odotustensa mukaisia toimia. Mielestäni tämä on tärkeä lausunto. Ehkäpä tämä, tämä voi olla vielä lisävastaus tuohon ongelmaan. Kiitos. Merci. Um... Kiitokset. Onko muuta sanottavaa komissiolla kenties? Ähm, no, alors dans ces conditions. Nähtävästi ei, joten tästä äänestetään siis huomenna. Ja sitten aluevaliokunta ottaa sen huomioon 10.11. heinäkuuta. Aluevaliokunta ottaa sen huomioon tietysti, mutta ei tietenkään ilman esittelijää. Kun meiltä pyydetään lausuntoa, niin meidän täytyy tehdä työmme hyvin ihan loppuun asti ja olen varma, että meidän esittelijämme tietävät tämän aivan tarkasti. Aika usein, kun meillä on tällaisia lausuntoja, niin sitten on vähän harmi, että olemme niin paljon uhranneet aikaa ja energiaa työhön, mutta emme sitten saata sitä ihan loppuun asti. No sitten kohta seitsemän. Siinä käsittelemme kompromissitarkistuksia. Tamas Deutschin tekstiin vastuuvaliokuntana on kansainvälisen kaupan valiokunta. Kyse on neuvoston ja parlamenttiin asetuksesta kolmansien maiden tavaroiden ja palveluiden pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä myös ähm, unionin tavaroiden ja palveluiden kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevista neuvotteluista. Esittelijä, olkaapa hyvä. Eh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, Tässä todella kyseessä on valiokuntamme lausuntoluonnossa. on hyvin tärkeä lausuntoluonnos INTA-valiokunnalle, niin kuin rouva puheenjohtajakin jo totesi. Ja ehkä sallitte, että tässä nyt ihan lyhyesti sanon ensin jotain itse tekstin sisältöön liittyen. Kyse on siis tekstistä INTA-valiokunnalle ja todella siitä, miten Euroopan unioni voi avata markkinoitaan entistä paremmin kolmansien maiden tuotteille ja miten eurooppalaiset yritykset osaltaan saavat paremmat mahdollisuudet toimia julkisten hankintojen alalla tarjouskilpailuissa kolmansissa maissa. Itse olen tässä tekstissä ottanut huomioon eri ulottuvuuksia, eri kysymyksiä ja haluan jo tässä vaiheessa kiittää monista tehdyistä ehdotuksista. Yhteistyö on ollut hyvin aktiivista kaiken kaikkiaan kollegoilta tuli 33 tarkistusta lausuntoluonnokseeni ja nyt meillä on myös jokunen kompromissitarkistus. Mitä näihin tarkistuksiin tulee, voin todeta seuraavaa. Noin puolet tarkistuksista liittyy ilo sopim, yleissopimukseen 94. Viitataan siihen, että ilo yleissopimuksen 94 määräyksiä on kunnioitettava. Tämä yleissopimus monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja myös monissa muissa valtioissa on edelleen ratifioimatta. Ja siksipä mielestäni olisikin, tai olin ajatellut, että olisi hyvä viitata tuohon ilo-yleissopimukseen 94. Ne kollegat, jotka tarkistuksia ovat tehneet, ovat nyt sopineet siitä, että tämä ILO yleissopimus numero 94 otetaan horisontaaliseen tarkistukseen viitataan kansainvälisesti tunnustettuihin sopimuksiin ja yleissopimuksiin. Viime viikolla Strasburgissahan pidimme kokouksen, jossa kirjasimme ylös kymmenen kompromissitarkistusta, joista yrimme sopia. Mm, osittain ne ovat luonteeltaan aika teknisiäkin, liittyvät juuri tuohon yleissopimukseen numero 94 ja tiettyihin muotoseikkoihin ja sanamuotoihin. Mielestäni löysimme oikein hyviä ratkaisuja. Sitten niin, noin puolet tosiaan noista tarkistuksista on onnistuttu ottamaan mukaan. Useimmat tarkistukset, jokunen poikkeus toki on mukana, saavat tukeni. Ja tämä luonnollisesti näkyy sitten äänestyksessä ja myös äänestyslistasta. Ja ehkäpä joitain asioita saadaan vielä en äänestystä selvitettyäkin. Nyt voisin eh, ehkä eh, lyhyesti viitata tarkistuksiin 22 ja 40. Niitä en voi tukea. Tässä nimittäin eh, nämä tarkistukset eivät voi saada tukea, niin kiitän kuitenkin vielä sydämellisesti kollegoita yhteistyöstä. Ja nyt onkin mukava kuulla sitten kollegojen mielipiteitä. Kiitos. Ja, vielen Dank, Frau Rova Sipö. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä voin sanoa tässä nyt jo heti alkuun teille ja muille, että valitettavasti joudun ihan kohta poistumaan puheenvuoron jälkeen tästä kokouksesta. Joudun menemään live-valiokuntaa äänestämään. Eli pyydän tätä jo ennalta anteeksi. Minä olen sitä mieltä, että me olemme onnistuneet sopimaan oikein hyvistä kompromisseista. Tosiaan viime viikolla kokoonnuimme ja kyllä minun mielestäni on tärkeää luoda selvät säännöt palvelujen ja tavaroiden pääsylle myös Euroopan unionin julkisten hankintojen markkinoille. Ja meille työllisyysvaliokunnassa tämä on tietenkin jatkuvasti käsittelyssä oleva aihe työoikeuden määräyksiä, kansainvälisen oikeuden määräyksiä työehtoihin sekä muun muassa ympäristömääräyksiin liittyen on kunnioitettava. Ja jos näitä tärkeitä määräyksiä rikotaan jatkuvasti, voidaan toimia niin, että tuolta kyseiseltä rikkoja maalta evätään pääsy Euroopan unionin markkinoille, kun julkisia, julkisten hankintojen tarjontakilpailuja käydään. On hyvä, että kansainväliset yleissopimukset otetaan huomioon tässä tekstissä. ILO 94 yleissopimushan eh, eri keskusteluissa, kun keskustelemme eri direktiiviehdotuksista ja muista ehdotuksista, on aina esillä me Olisin ehkä halunnut vielä selkeämpää viittausta siihen, mutta tämä kompromissikin voi saada tukeni. Viittaisin nyt vielä tuohon 22 tarkistukseen, siihen esittelijäkin äsken viittasi. Me teimme tarkistuksen 22 tehdäksemme selväksi, että se, mitä kansainvälisen kaupan alalla tehdään, ei saa johtaa siihen, että kolmannet maat, kolmannet maat äh, sitten sitten joutuisivat tämän vuoksi yksityistämään omia palvelujaan. Kun ajatellaan meidän omaa julkisten hankintojen määräys kokonaisuuttamme. Me olemme viitanneet toistuvasti siihen, että me emme voi luonnollisestikaan puuttua vapaaseen päätökseen siitä, mitä yksityistetään ja mitä ei, emmekä missään nimessä voi puuttua sitten kolmansien maidenkaan tilanteeseen. Kaiken kaikkiaan keskustelun pohjana oli oikein hyvä ehdotus. Viime viikolla hyvin nopeasti saimme sovittua monista kysymyksistä ja toivon, että saamme aikaan nyt sitten lopullisen hyvän yhteisen kannan. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitokset ja sitten Gritsman. Kiitos rouva puheenjohtaja. Joo, tarkistuksista keskustellessamme selitin, että minun mielestäni tässä sosiaalisia kriteerejä ei tule markkinoille pääsyvälineen puitteissa kattavasti käsitellä. Nehän on katettu toisella. Minä totesin tämän. Tietenkin me kovasti arvostamme sitä, että julkisten hankintojen määräyspuitteistossa palveluntarjoajat, tarjoajat ovat sitoutuneita yleisiin määräyksiin esimerkiksi polkumyynnin estämiseen, mutta se nyt ei kuulu tähän kokonaisuuteen. Se ei ole tämän tavoitteena. Tässä on yksinomaan kyse vastavuoroisuudesta Äh, Euroopan unionin ja kolmansien maiden välillä. Äh, siksi en voi näitä neljää kompromissia tukea. Yksi teille voin todeta, että A ja P todetaan, että vastavuoroisuuden äh, puute siinä tapauksessa, että EUn tärkeät taloudelliset edut ovat pelissä tai että kyseessä on sosiaalityö tai ympäristömääräysten jatkuvat rikkomukset. Kumpikaan näistä ei kuulu ollenkaan siihen, että onko Euroopan unionin yrityksillä äh, mahdollisuus äh, päästä kolmansien maiden markkinoille ja siksi sitä ei tule sotkea tähän vastavuoroisuuskohtaan ollenkaan. Sitten täällä todetaan, että jos kyse on rikkomuksista, ne täytyy kolmansissa maissa tutkia ja tämän lisäksi katsoa, että äh, toteutuuko siellä kolmansissa maissa, vaikkapa sosiaalista polkumyyntiä. Eli kun kolmannet maat halutaan sulkea Euroopan unionin julkisten mark- hankintojen markkinoilta rikkomustapauksissa, niin minun mielestäni tämä on suhteettoman tiukka sääntö, joka voisi johtaa esimerkiksi kehitysmaiden sulkemiseen ulkopuolelle. Eli minä en katso, niin kuin Rouva Sipel tuossa äsken ää, että tämä on toivottavaa. Sitten täällä puhutaan äh, kauppasopimusten sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista ja niiden tarkastelemisesta säännöllisesti. Ja katsotaan, että kestävyyden tulee olla määrittävänä tekijänä halvimman hinnan sijaan. Sitten tässä todetaan, että eurooppalaisten julkisten hankintojen kohdalla niin, muistuttaisin, että kyse ei ole mistään oma-aloitteesta mietinnöstä, vaan kyse on asetuksesta. Ja julkisia hankintoja koskevassa asetuksessa 66 artiklassa kolmikantaneuvotteluissa on sovittu, että edullisin hinta on määräävä kriteeri, eikä mikään muu. Nyt kuitenkin, jos kyse on standardisoiduista tuotteista, tuotteista, Kyse on myös tietystä joustavuudesta. Meillä on tämä edullisin hinta määrittävänä tekijänä ja tämä nyt on joka tapauksessa julkisia hankintoja koskevissa määräyksissä hyvin määritelty. Kiitos. Kiitos. Onko muuta sanottavaa tähän? Entäs komissio? Oui, merci Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kuten tässä on jo sanottukin, niin on käynnissä merkittävä kolmikantaneuvottelu julkisten hankintojen ähm, direktiivistä, erityisesti sosiaalilausekkeista, ympäristölausekkeista. Käydään vahvasti keskustelua ja pyritään löytämään yhteisymmärrystä. Toki kun me käsittelemme ulkoista puolta sisämarkkinoista, niin on kaikkien toimielinten syytä toimia johdonmukaisesti. Vielä huomauttaisin, että direktiivi, direktiivin työ on ikään kuin viitearvona pohdinnalle, johon usea teistä on suoraan linkittynyt ja siksi tuo johdonmukaisuus täytyy muistaa joka tasolla niin neuvotteluissa, kun käymme uudelleen läpi tätä julkisten hankintojen direktiiviä ja siitä syystä en voi nyt sen kummemmin puuttua näihin tarkistuksiin, jotka saattavat vaikuttaa suuntaan jos toiseenkin neuvotteluissa, jotka ovat nyt käynnissä. Muuten sitten huomauttaisin, että palaamme näihin kohtiin sitten, kun aika on siihen kypsä. Kiitokset. Kiitokset ja vielä herra Deutsch, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa nopeasti, että koskien komission edustajan kantaa en oikein heidän kantaa ymmärtänyt, mutta tämä varmaan johtuu minun heppoisesta arviointikyvystäni. Se, mitä kollegat ovat sanoneet, tukee sitä, että, että vaikeissa kysymyksissä olemme onnistuneet laatimaan kompromisseja, jotka takaavat, että saamme suuren enemmistön. Ja kuten nyt totesin, ne, jotka eivät ole, ne tarkistukset, jotka eivät ole kompromisseissa, niistä tulee laatimaan äänestyslistan loppuun ja kierretään sen tässä tämän päivän kokouksen lopuksi. Kiitos kaikille avusta. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. No niin, äänestämme tästä siis huomenissa ja kansainvälisen kaupan valiokunta marraskuussa. Heillä on joka tapauksessa sitten meidän ajatuksemme käytettävissään. Seuraava kohta on kahdeksas. Ja nyt kyse on 12 konvomisitarkistuksesta Siihen oli parisen sataa tarkistusta Thomas Sendelin tekstiin. Rajat ylittävät työehtosopimukset ja kansainvälinen työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on kyseessä. Esittelijä, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. 144 tarkistusta tosiaan. Ja tästä huolimatta ja siitä huolimatta, että tarkistusten kirja oli aikamoinen, on hienoa, että joitain kompromisseja on kuitenkin saatu aikaan. Vielä ei ole ihan selvää, mitkä poliittiset ryhmät minkäkinlaisen kannan mihinkin kompromissiin ottavat. Tämä johtuu siitä, että kompromissit saatiin välitettyä eli ryhmille vasta eilisiltana niiden moninaisen kirjon vuoksi. Tästä tätä pahoittelen ja eh, tässä nyt juuri erityisesti yksi poliittinen ryhmä on ollut täysin toisella linjalla kuin kaikki muut, ja tämä on eh, tietenkin vaikeuttanut kompromissien tekemistä kovasti. No, Ilahduttavaa on joka tapauksessa se, että kukaan ei kiistä, etteikö kyseessä olisi tärkeä aihe, johon tarvitaan lisää ää, eh, oikeudellista selvyyttä. Vähemmän ilahduttavaa on kuitenkin se, että keskustelu on edelleen tasolla, jossa Euroopan laajuista ulottuvuutta ei toivota kaikkialla. Ei työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu merkitse sitä, että jollekin täytyisi selittää, mikä on taloudellisesti tarpeen. Ei, vaan kyse on keskustelusta, joka sisältää myös oikeudellisia standardeja, enkä siksi oikein voi ymmärtää, että tähän päivään mennessä halutaan vapaaehtoista, vaihtoehtoista, ää, sopimusta ja että kaikenlainen sitovuus on epätoivottavaa ja että ei haluta antaa mahdollisuuksia kunnolliselle mandaatille. Kyseessä ovat kuitenkin Euroopan laajuiset toimijat. Tässä 87 ja 105 tarkistukset kollega Örin tarkistukset, koordinaattorin eh, tarkistukset, koordinaattorin tarkistukset olivat mielestäni oikein hyviä, mutta sitten ne haluttiin kuitenkin vesittää. Tätä minä en ihan ymmärrä. Niitä tarkistuksia en ymmärrä, ja ehkä tämä voimme toki selvittää kahdenkeskisestikin, nimittäin 196-199 kollega Beckeriltä tässä halutaan jotain vapaaehtoista oikeusistuinten ulkopuolella vapaaehtoisen ulkopuolisen riidanratkaisun menetelmän estämistä. Tätä minä en ymmärrä. Ja sitten Cornelissen ja Schröter, jotka haluavat poistaa tämän vapaaehtoisuuden, niin tämäkin hiukan minua suoraan sanottuna ärsyttää. Kansallisella tasolla on olemassa hyviä esimerkkejä työ tuomioistuinten ulkopuolisesta vapaaehtoisesta kiistojen ratkaisutahosta. Se on ollut hyvä tapa toimia ja en ymmärrä, miksi näin ei voitaisi tehdä Euroopassa. Uskon, että monet poliittiset ryhmät voivat hyväksyä näitä kompromisseja, toivon näin, ja tämän lisäksi katson, että meidän ei tulisi missään nimessä mm, toivoa, että asiaa ei käsitellä Euroopan tasolla. Päinvastoin meidän tämän valiokunnan ja Euroopan parlamentin täytyy osallistua tähän keskusteluun, joka varmasti tulee olemaan tapetilla lähivuosina. Kiitos. Kiitokset ja Chabairi ja Korneleisen. Chapa, olkaa hyvä, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset. Niin, haluaisin kiittää Thomas Hendeliä. Neuvottelut eivät ole olleet helpot tulokseen päästäksemme. Vaikka alku alussa kannat olivat aika kaukaana toisistaan, niin olemme onnistuneet kyllä pääsemään kompromissiratkaisuihin myös eikä tule asettaa kyseenalaiseksi hänen tahtoaan pyrkiä löytämään yhteisymmärrystä, joten tässä on kyllä valinnut hyvä henki neuvotteluissa. Itse asiassa varjoesittelijät ovat tavanneet säännöllisesti ja ovat tavanneet myös esittelijän säännöllisesti ja ihan viime hetkiin asti, eli eilen illallakin myöhään vielä teimme työtä kompromissiehdotusten eteen. Ja voi nyt verrata näitä vähän toisiinsa. Esimerkiksi tuo tarkistus C. Ehdotimme, että poistettaisiin se, ja se on, niin on tehty. Sitä voimme siis tukea. D, siinä ei ole ongelmia. Se vastaa jo meidän ajatuksiamme. Ja E, emme vieläkään voi sitä hyväksyä. F, nykymuotoilussaan saa tukemme. Ja G, emme hyväksy sitä. H, nykymuodossaan vaikuttaa vähän monimutkaiselta, mutta voimme sitä tukea. I, emme hyväksy ja emmekä jiitäkään. Sitten kappale 11. Siihen tehty kompromissitarkistus saa tukemme. Ja sitten tarkistus L, sitä en voi tukea. M, ei ongelmia. Ja vielä tarkistus A lopussa. Olemme sitä mieltä, että rajat ylittävien työehtosopimusten määrä ja arvi, esittäjien arviointi ja komission radikaali edistys vaikuttaa vähän liian erikoiselta. Eli tässä kun puhutaan kuitenkin lähes tulkoon 12 yrityksestä, tässä puhutaan 244 tässä tarkistuksessa. Tuskin tilanne näin nopeasti muuttuu. No, tämä kysymys on nyt saanut selvennystä osakseen. Ja vielä tuo tarkistus B. Vaikka se onkin tärkeä, toki, niin ei se kuulu tähän tekstiin. Tämä on meidän nykykantamme. Kiitokset. Ja Cornelisen, jonka jälkeen Ludvigson. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on nyt aika tiukat neuvottelut varjoesittelijöiden kanssa ja enemmän kuin useissa muissa asiakokonaisuuksissa. Oikeastaan ne vasemmista mielipiteet eroavat voimakkaasti. En epäile minkään osapuoleen kompromissi halua. Liikkumavaraa ei vain eri mielipiteet suhteen välillä niin paljon ole. Vihreät ovat pettyneitä. että parlamenttiin tässä mietinnössä emme voi puhua työmarkkinaosapuolien osapuolten voimakkaan roolin puolesta äh, talouden johtamisprosessissa. Minusta tämä keskustelu pitäisi käydä nyt koska työmarkkinoissa puolet ja työntekijät jäävät jälkeen talouden hallinnassa. Mm, yeah, I can only ask for the groups to, uh, to have another look at uh, Amendment 62. Tarkistus 62, jossa pyydetään komissiota miettimään voimakkaampia roolia talouden hallintaprosessissa on tällainen esimerkki. En tiedä, minkälainen mietintä tästä ylipäätänsä tulee. Yritän tehdä kompromisseja ja saada mahdollisimman hyvä tulos. Aina kompromissita kommentoisin. Oli kompromissi neljä, jossa sanotaan, että työmarkkinaosapuolet käyttävät eurooppalaista verkostoa bla bla sen luodakseen autonomiaa? Luovatko ne autonomiaa? Onko tällaista autonomiaa olemassa? Enpä tiedä, onko tekstin ehdoteen idea tässä. Ei kyllä tärkeämpää, että sosiaaliosapuolet puhuvat työoloista ja sellaisesta. Teksti on erikoinen. Et toivomme, että voisimme muuttaa sitä, jotta siitä tulisi loogisempi. Ähm, Ole Ludvigsson. Ole Ludvigsson. Ja sitten Nadia Hirsch. Fru ordförande. Rouva puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää hyvästä työstä. Tässähän on käyty keskustelua aika monilta suunnilta ja on ollut aika vaikea ehkä havaita tämän keskustelun punaista lankaa. Tässä on monia tarkistuksia, joita itse kovasti sympatiseeraan, mutta joita on ollut ehkä vaikea todella sisällyttää eh, eh, asiapitoiseen, johdonmukaiseen, yhdenmukaiseen tekstiin. Minun on aika vaikea eh, vastustaa kritiikkiä, joka jota on esitetty, ettei vesitettäisi työehtosopimuksia. Kun ajatellaan komission ja työmarkkinaosapuolten ehdotusta vaihtoehtoisesta kistojen ratkaisumenettelystä ja tästä vapaaehtoisuudesta niin, ettei unohdeta sitä, että kuka päättää sitä, että mistä neuvotellaan ja milloin. Minun mielestäni nyt vaikuttaa siltä, että kompromissit itse asiassa ovat onnistuneet ottamaan asiat hyvin huomioon. Me ö, toimielimenä voimme tarjota välinettä, käytettävää välinettä työmarkkinaosapuolille, mutta emme tietenkään voi niitä sanella sen käyttämisessä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, jonka läpivieminen varmaankin vie aikansa, koska eri jäsenvaltioissa tilanteet ovat erilaisia ja liitot eri tavoin rakentuneita, mutta katson, että meidän täytyy asiaan kuitenkin puuttua. Kovasti odottelen äänestystä ja toivon, että kompromissit pitävät. Kiitos puheenjohtaja. Nadia Hirsch. Ja Nadia Hirsch, haluaako joku muu vielä puhua tämän jälkeen? Ahaa, Kessler. Mutta Hirsch nyt, olkaa hyvä. Mm, vielen Dank zuerst an dieser Stelle an den Berichterstatter. Ich weiß, dass es kein ganz einfacher Bericht Kiitos, äh, kiitos esittelijälle. Tiedän, että ei tämä ole ollenkaan helppoa. Siksi olenkin hyvin kiitollinen neuvotteluvalmiudesta näiden tarkistusten suhteen. Yhdessä kollegan Kreutzmanin kanssa olen tätä asiaa ajanut ALDE-ryhmässä. Ja olemme sitä mieltä, että me liberaaleina pidämme luonnollisesti ja osapuolia ja niiden työehtosopimusneuvotteluja äärimmäisen tärkeinä. Ja kun puhutaan tämän mallin toimivuudesta, nehän ovat jo tehneet erittäin hyvää työtä Samalla katsomme kuitenkin, että tämä teksti ja tarkistukset luovat uusia rakenteita ja uutta byrokratiaa ja näin ollen ehkä pikemminkin rakentavat esteitä toiminnalle ja tätä me emme voi hyväksyä. Koska työmarkkinaosapuolten vuoropuheluhan saa voimansa siitä, että se on joustavaa liikkuvaa eikä eh, tiukasti rajoitettua alun alkaen. Siksi Kiitos kompromissitarkistuksista, vaikka emmekään niitä kaikkia voi tukea, eivätkä kaikki huolenaiheemme niiden kautta ollenkaan poistu mielestä. Konkreettisesti pari kohtaa. Ensinnäkin kun puhutaan rajat ylittävistä yrityskohtaisista sopimuksista, emme pidä tätä tarpeellisena tätä ehdotusta, se on keskusteluista tullut selväksi. Olemme kuitenkin valmiit siihen, että komissio tarkastelee asiaa, toteuttaa avoimen tarkastelun sitä, että miten asia voitaisiin parhaalla tavalla hoitaa. Tosin kompromissi menee pidemmälle ja siksi emme kompromissia ei muun muassa voi tukea liberaaleina. Ja Uusien vaihtoehtoisten rakenteiden perustaminen on mielestämme väärä tapa toimia. Uskomme, että työmarkkinaosapuolet itse voivat löytää hyvän tavan toimia. Luotamme heihin. Emme myöskään halua mitään eurooppalaisia vaihtoehtoisia ratkaisumenettelyjä. Muun muassa kompromissit I ja J eivät näin ollen tällaisena voi saada tukeamme. Yrin kanssa olen muuten samoilla linjoilla makrotalouden epätasapainojen ja sosiaalisen eh, epätasapainon suhteen. Katsomme, että ne eivät kyllä nyt mitenkään kuulu tähän tekstiin. Siksi emme myöskään kompromissille P voi antaa tukeamme. Mutta tästä kaikesta huolimatta tuemme kuitenkin kompromissia D ja H. Aakin <coughs> ja kiitos siitä, että tulitte meitä tässä kysymyksessä vastaan. Ihan konkreettinen numero mukana tässä. Ja oletan, että kompromissi Ckin voi saada tukemme. Sitä täytyy nyt vielä ehkä tarkastella, mutta voi olla, että Ckin voi saada vielä tukemme. Joten tässä vaiheessa sydämelliset kiitokset eh, yhteistyöhalukkuudestanne. Ähm, Monsieur Kassler. Ja hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Rakas kollega Hendel, kiitos työstäsi. Valitettavasti täysin sitä en voi tukea, vaikka poliittinen ryhmäni on ollutkin mukana kompromisseja muotoilemassa. Kaksi perustavanlaatuista ongelmaa kuitenkin. Ensinnäkin minun tarkistukseni liittyen erityisesti avoimeen koordinointiin ja kysymys siitä, että tarvitaanko muita oikeudellisia ja työehtoa sopimusoikeudellisia puitteita ylipäätään. Tähän liittyy kaksi perustelua. Ja minä uskon, että tämä johtaa nimittäin ongelmiin. Yhtäältä eivät, ammattiliitot eivätkä työn antajajärjestöt kohta 28 jäsenvaltiossa ole ollenkaan samaa mieltä siitä, miten Euroopan laajuisia työehtosopimuksia voisi solmia. Toiseksi en tässä mm, haluaisi nyt ennakoida eurooppalaista koordinaatiota. Mehän emme vielä tiedä, että Eh, minkälainen tämä EU tulevaisuudessa tulee olemaan, että kuinka tiivis se oikein onkaan. Eh, joten en tässä kyllä antaisi Euroopan unionille mitään uutta oikeudellista toimivaltaa Ja näin ollen pyytäisin teiltä ymmärrystä. Artiklat 71 74 ainakin ovat sellaisia. Ei kun tarkistukset korjaa puhujaa. 71 ja 84 korjaa puhujaa, joihin vielä täytyy palata. Kiitos. Merci. Kiitokset. Ja onko muita puheenvuoropyyntöjä? Eipä näytä olevan komissio, äh, tuskin Joten Hendel, olkaapa hyvä. Ja vielen Dank, Frau Ihan lyhyesti vielä kaksi huomiota. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin tämä Hirschin toteama se, että syntyisi lisää byrokratiaa vaihtoehtoisen kistojenratkaisumenettelyn kautta. Ei suinkaan. Mehän vain loisimme tällaisen mahdollisen välineen eh, niin, että näitä tiettyjä kysymyksiä voitaisiin huolehtia työ, tuomioistuimen ulkopuolella puolellakin eri jäsenvaltioissa, kun kyse on rajat ylittävistä yritysten sisäisistä työehtosopimuksista. Sitten kompromissi B, Bertta, sen olen itse asiassa vetänyt pois tuolta äänestyslistalta. Näytti siltä, että kompromissi ei ole mahdollinen siksi, että yksi ryhmä oli sitä niin täysin vastaan. Ja makrotaloudellinen lähestymistapa ei välttämättä ollut aikeenani, mutta kyllä se tältä tekstistä löytyy. Ja siksipä katsoin, ja täytyy nyt sitten vielä vihreiden ehdotuksista tosiaan äänestää yksitellen. Öö, Nimittäin osa heidän ehdotuksiaan mielestäni sopii teksti osa ei. Sitten Kastlerille toteaisin, että no siinähän se villakoira ydin juuri onkin. Tässä kyse ei ole eurooppalaisista työehtosopimuksista eikä myöskään eurooppalaisten työehtosopimusneuvottelujen käynnistämisestä tai mahdollisuuden luomisesta. Mielestäni meidän ei täytyisi tässä valiokunnassa ollenkaan sekoittua, sekantua tällaisiin asioihin. Sehän on työehto, työmarkkinaosapuolten tehtävä. Ei vaan kyse on nyt tietystä epätasapainosta eurooppalaisen äh, koordinoinnin kohdalla, mitä tulee ihan yritysten äh, sisäisiin toimiin ja sitten toisaalta äh, työntekijäpuolen toimiin, kun nämä tällaisia kiistoja saattaa työehtosopimusten suhteen syntyä. Ja siksi koska esimerkiksi autoteollisuudessa on valtavaa rajat ylittävää rakenneuudistustarvetta lähivuosina, niin olisi hyvä, että me jo hiukan ennakkoiden tarjoaisimme vaihtoehtoista oikeudellista puitteistoa osapuolille niin, että ne voisivat tarvittaessa tarpeen vaatiessa kiistoja ratkaista tältä pohjalta. Kollega Kastler, kyse ei ole ollenkaan siitä, että tässä lähtisimme ennakoimaan jotain eurooppalaista tulevaa palkkakoordinointia. Ei niin pitkällä olla vielä todellakaan. Ei vaan tässä tekstissä kyse on rajat ylittävistä e, yrityssopimuksista, joissa erityisesti rakenne uudistusta ja rakenne uudelleenjärjestely puitteissa ehkä tarvittaisiin eurooppalaista puitteistoa. Siitä tässä oli kyse. Mitä komissio sitten tekee, niin äh, sillä nyt on jo omia ehdotuksiaan ja suosittelen, että ne luette huolellisesti. Pyytäisin, että poliittiset ryhmät äh, ilmoittavat äh, sihteeristön kautta meille ja minulle, mitkä kompromissit lopullisesti sitten saavat heidän tukensa. Kollega Öri puhui oikein suoraan selväsanoisesti. Muilta kollegoilta pyytäisin vielä tietoa siitä, että ennen äänestystä tietäisimme, mitä kompromisseja tuette ja mitä ette. Kiitos. Kiitokset ja tästä äänestetään huomenna. Ja tämä toivottavasti menee syyskuun täysistuntoon. Ja sitten kohta yhdeksän Kyse on neuvotteluista neuvoston kanssa liippuvaltion velvollisuuksista. Minä olen jo teille esitellyt sen yksityiskohtaisesti 30. päivä toukokuuta. Ja näin tässä kohdassa haluaisin teille kertoa, että 12. päivä kesäkuuta Koreperissa Irlannin puheenjohtajakauden aikana päästiin yhteisymmärrykseen asiasta ja pikkuinen lisälopumuutos tapahtui vielä erityisesti tuosta valvontakapasiteetista neuvosto ei hyväksynyt sitä sit enää tuosta jäsenvaltiossa toteutetusta riittävästä valvonnasta. Olen sitä mieltä, ettei me nyt ryhdy jumiuttamaan kuitenkaan koko neuvotteluja asian vuoksi, vaikka parlamentin pyyntö ei mennytkään läpi. Joten olemme päättäneet neuvottelut neuvoston kanssa Irlannin kaudella. Ja Irlanti on ollut tyytyväinen voidessaan viedä tämän asian läpi kaudellansa. Myös Brian Simpsonin tekstinkin liikennevaliokunnassa ja sehän liittyi satamavaltioiden vastuuseen. Ja näin ollen sitten voidaan sanoa, että huomenissa äänestämme tästä kompromissista ja se johtaa sitten ensimmäisessä lukukerralla yhteisymmärrykseen ja äänestykseen lokakuussa sitten, kun juristilingvistit ovat käyneet vielä sen hieno säätäen läpi. Ja herra Pöri vielä, olkaa vaan hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin ihan pari sanaa. Haluaisin onnitella neuvotteluista teitä. Me olemme sitä mieltä, että voimme tukea lopputulosta huomisessa äänestyksessä kiitokset, eh, hyvä varjoesittelijä tästä. Onko muuta sanottavaa? Ei nähtävästi ole, joten sitten siirrymme kohtaan 10 esityslistalla. Siinä on kyse yhteisestä keskustelusta. Tuossa tuossa suullisesti, suullisessa kysymyksessä. Ja kyse on eurooppalaisesta työturva, terveys- ja työturvallisuusstrategiasta ja sen arvioinnista. Koordinaattorit ovat käsitelleet asiaa Strasbourgin kokouksessa, eli siis kohtia 10 ja 11 esityslistalta, ja koordinaattorit ovat pyytäneet esittelemään tilannetta. Eli tilanne on seuraava. Muistan, että, että Karim Delin kautta me olemme ottaneet tämän työturvallisuus- ja turvallisuusstrategian 2007-2012 arvioinnin esiin ja me olemme laatineet tästä kertomuksen ja toivoneet, että tätä strategiaa voitaisiin uudistaa ja se ottaa uudelleen käyttöön. Ja se on nyt nimittäin puoli vuotta ollut jäissä. Komissio on pyrkinyt lisäämään vastustustaan sit siihen, että me saisi käsitellä asiaa siten kuin haluamme ja koordinaattorit ovat huolissaan asiasta. Kyllä nyt kun otetaan huomioon, että kriisi heikentää olosuhteita ja ehtoja, joiden sisällä työntekijät suostuvat työn tekemään, työtä tekemään, ja sehän vahingoittaa ja hankaloittaa turvallisuustilannetta ja myös terveyden asettaa vaaraan työpaikalla. Ja tästä syystä me olemme halunneet välittää selkeän viestiin täysistuntoon, mitä lyhimmällä aikavälillä, mitä lyhimmän ja tehokkaimman tekstin mahdollista, ja siitä syystä Suullinen kysymys, ehdotus on teille lähetetty. Siinä muistetaan juuri äsken kuvailemastani asiayhteydestä ja myös kysytään komissiolta, millä tavoin asiaa sitten seurataan ja tämä julkinen kuuleminen myöskin hoidetaan. Useat meistä ovat sitä mieltä, että Tätä on käsitelty vähän heppoisesti tähän mennessä ja me olemme sitten halunneet löytää ne esteet, jotka ovat hankkeen tiellä ja tämän strategian uudist- uudelleen käyttämisen tiellä. Monet meistä ovat tietysti tietoisia näistä, mutta toivomme komissiota selvät sävelet siitä, mikä estää sen uudelleen hyväksymistä. Ja tässä muistutetaan myös tuosta historiallisesta taustasta, oikeudellisesta taustasta tälle strategialle. Ja huomauttaisin, että komissio on antanut tämän mahdollisuuden nyt mennä ohi. Ja parlamentti haluaisi välittää selkeää viestiä ja on halunnut aikaisemminkin välittää sitä päätöslauselmassaan 15. päivältä joulukuuta 2011 ja parlamentin ääntä ei tässä ole kuultu. No, tämä nyt tiedoksi kaikille, jotka eivät osallistuneet koordinaattorien kokoukseen. Joka tapauksessa koordinaattorit halusivat, että tätä keskustelua jalvattaisi uudelleen syvällisesti. Parlamentin kanta joka tapauksessa on neuvoteltu valmiiksi 2011 syy- joulukuun neuvotteluissa. Eli kyse on tällaisesta poliittisesta hälytysviestistä siitä, että me emme ole tyytyväisiä siihen, mitä komissiossa tapahtuu. Chapa Öri nyt ensiksi ja sen jälkeen Serkas. Eh, én azt gondolom, hogy amit hallottunk maga az üzenetet... üzenete. Kiitos puheenjohtaja. sen minkä me kuulemme ja tämä viesti, sen suhteen olemme olleet aina samaa mieltä. Työturvallisuus on meidän työllisyysvalikuntamme toimivallassa silloin, kun kyseessä on selkeä eurooppalainen ää, toimivalta, milloin lainsäädäntö sitoo kaikkia jäsenvaltioita. Tämä pelko, enpä nyt tiedä mitä ilmaisua käyttäisin tässä. Tämä epäröinti, se, että ei haluta uudistaa tätä strategiaa, niin silloin tämä pelko on perusteltu olen samaa mieltä Rava puheenjohtajan kanssa. Meidän ei pidä aloittaa tätä keskustelua uudelleen. Ja minusta asiat on soviteltu. En ymmärrä, miksi tässä pitäisi olla niin paljon tarkistuksia. Minulla on tällainen lingvistinen tarkistus, mutta sisällön kanssa ei ole tarkistuksia. Olemme samaa mieltä. Mm. Serkas, olkaa hyvä. No, Kiitos puhemies Mekin olemme samoilla linjoilla. Tämän ehdotuksen suhteen pieniä tarkistuksia olemme tehneet, äh, vaan saadaksemme vielä lisäpuitteita ehdotukselle ja päätöslauselmaesitykselle. Tämä on erittäin äh, hyvä ehdotus, eikä tässä mitään uutta keskustelua haluta avata. Ähm, kun ajatellaan työ, terveyttä ja turvallisuutta, mutta täytyy ehkä pohtia, mitä unionin toimielimissä tapahtuu. Komissio on täysin poissa oleva, paitsi tämän kysymyksen suhteen myös täysin aloitekyvytön. Sillä on velvollisuus tehdä aloitteita, mutta se ei niin ole tehnyt. Öm, ihan primääri- tai sekundäärilainsäädännön osalta. Jos ajatellaan tämän viikon esityslistaa, niin yhtäkään sosiaalista kysymystä heillä ei ole esityslistalla. No nuorisotyöttömyys on ainut. Kuinka voi olla mahdollista, että komissio ei toimi lainkaan? Ja sitten se selittelee aina, miksei velvoittaa velvoitteitaan täytä. No, parlamentti ja työmarkkinaosapuolet, eri tahot ovat todella pyytäneet ehdotuksia, mutta ja internetin kautta voidaan sitten tehdä aloitteita. Siinä kaikki. Tämä on puhdasta selittelyä, kun ajatellaan nyt vaikka näitä uudelleenjärjestelyehdotustekstejä. Komissio ei tee sosiaalialalla yhtikäs mitään. Ei yhtään mitään, joten muistuttaisin nyt komissiota sen velvoitteista. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys Euroopalle tässä ja nyt. Äh, Jean Lambert, puis Lambert ja sitten Hirsch, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Me kannatamme kovasti sitä, että kysymyksemme ja päätöslauseen lauselmamme olisi mahdollisimman selkeä kuin mahdollista. Ja sellainen ehdotus meillä on alkuperäisessä ehdotuksessa. Tämän lähestymistavan me omaksumme äänestyskäyttäytymisessämme. Työ on tehty sen suhteen, mitä me haluaisimme työturvallisuusstrategian seuraavissa vaiheissa. Nyt kyseessä on pikemmin poliittinen kysymys, missä tämä tukkisuma on, miten jumetuneet asiat saadaan eteenpäin. Näillä linjoilla etenemme. Ähm, Nadia Hirsch, Nadia Hirsch, jonka jälkeen komissio. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Mehän äh, olemme aiheesta puhuneet erittäin perusteellisesti. Meillä on vihreiden kollegan mietintö, joten parlamenttina mielestäni olemme kyllä antaneet selkeän kannan aiheeseen liittyen. Ja suullinen kysymys ja päätöslausumaesityksemme ovat nyt hyvä väline vielä pitää asiaa esillä niin suullinen kysymys kuin päätöslauselmakin ovat meidän liberaalien mielestä, mielestä oikein erinomaisia, emmekä niihin haluaisi tehdä mitään muutoksia kumpaankaan. Mm, teidän äh, sanamuotonne, rouva puheenjohtaja, ovat aivan naulan kantaan ja liberaaleina emme haluaisi lisätä tähän myöskään enää mitään, koska se saattaisi heikentää tai vesittää kokonaisuutta, jos tähän nyt vielä tehtäisiin lisäyksiä. Eli luonnokset tällaisenaan saavat meiltä täyden tuen. Kiitos. Hello. No niin, selvä. Sitten antaisin puheenvuoron Matinolle komissiosta. Kiitos puheenjohtaja. Niin kollegani, niin voitte selostaa varmaan teille, meille nyt tätä tilannetta. Niin kiitos puheenjohtaja. Anteeksi minun kollegani ei päässyt tänne. Hän on vasta tulossa Luxemburgissa, ei, Luxemburgista. Hän tulee iltapäivällä tänne vasta sitten näihin lainsäädäntökohtiin välittämään tietoa työntekijöihin koske- liittyvistä asioista. Niin, tässä te jo sanoittekin, että parlamentilla on oma kantaa ja muistutitte siitä, että komissio on konsultaatiomenettelyssä ja arvioi edeltävää strategiaa. On sen loppuvaiheessa ja sen jälkeen teemme tiedon anto, annon. Olen ymmärtänyt tämän poliittisen viestin, hyvä puheenjohtaja, ja myös teidän muiden ajatukset asiasta. Ja vastaus, jota nyt pyydätte, ja te, niin nämä tekniset vastaukset varmaankin saatte sitten täysistunnossa komission jäseneltä. Kiitokset. Juuri siksi me ryhdyimmekin tällaiseen suulliseen kysymyshankkeeseen ja tähän päätöslausemaan, koska me olemme tässä nyt tietysti konsultaatiovaiheessa ja vaikutusten arviointivaiheessa me vain tarkistamme tilannetta, koska joskus näyttää siltä, että konsultointia vain pidetään verhona sen edessä, että mitään oikeastaan ei tehdä. No, tästä suullisesta kysymyksestä ja myös näistä molemmista päätöslauselmaesityksistä äänestetään huomenna. Ja sitten toivotaan, että nämä saadaan täysistuntoon. Painostanemme sitten muita siihen eteen. Nyt, nyt sitten siirrymme aamupäivän kuuman perunaan, eli kohta 12. Kyse on kompromissitarkistuksista, niitä on lukuisia lähetetyistä työntekijöistä, mutta esittelijä ei näytä olevan paikalla. Tässä hänen ajankohtaansa oli tarkoitus käsitellä kello 11 ja uskon, että hän saapuu tänne kello 11, joten keskeytän kokouksen kello 11 mm, asti ja pyydän anteeksi erityisesti tulkeilta, mutta tietysti kaikilta kollegoilta pyydän anteeksi tätä keskeytystä. chers collègues je vous propose de prendre place parce que nous aurons besoin Hyvät kollegat, istukaapa, koska me heti pikapuolin aloitamme. Bien. Euh, et au point. No niin. Ordre du... Kohta 12 esityslistallamme me käymme siinä läpi. Nous allons examiner. Niin siis katsomme kompromissitarkistuksia parlamentin ja neuvoston direktiiviin palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä – toiseen jäsenvaltioon 96-71 direktiivistä on kyse. Ja ennen kuin annan esittelijälle puheenvuoron, niin haluaisin toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän. Meille on vierailijaryhmä täällä. Juver, joka, Rova Juver, joka on Serbian työministeriöstä valtuuskuntineen täällä paikalla. Ja toivotan teille kaikkien meidän puolesta lämpimästi tervetuloa tähän kokoukseen. Ja nyt Jaslovievska, olkaa hyvä, voitte nyt esitellä meille kompromissiehdotuksia. Dzień dobry, dziękuję pani przewodnicząca. Kiitos puheenjohtaja. helmikuusta lähtien joka viikko. Hoidioesittelijät ovat tavo- tavanneet kompertosta laatimiseksi. Olen ollut hyvin avoin esittelijänä. Ja kompromissien ja mietinnön talonnokseen erot osoittavat tämän. Olemme päässeet sopimukseen, joka kattaa 90 prosenttia tekstistä ja on saanut useimpien ryhmien ää, tuen. Tämä on kohtuullista ja tasapainoista. Mikä ei ollut helppoa, että huomiota tarkistuksia oli 800. Valitettavasti minä haluaisin vähän painottaa, kiinnittää huomiota sosialistien työtapaan. Tämä, kun kestely on loppunut, heistävätkin sitten omat kompromissinsa sosialistit ovat pitkään ajatelleet, että he eivät ole kompromissihalukkaita. Mutta heidän ehdotuksensa pohjat ovat, jotka ovat jo aikaisemmin hyväksytty, eikä siinä ole välttämättä muuta kuin yksi tai sana. Olen yrittänyt päästä sapuun, mutta sosialistit ovat kieltäytyneet neuvotteluiden jatkamisesta. Artiklat jakossa 3, 9 ja 12 ovat eniten kiistoja. Kolmosessa on joukko tekijöitä, joita viranomaiset arvoivat. Ja kompromissi eh, tarkistuksessa on velvollisuus kontrolloida, josko lähettäminen on laillista ja kansalliset viranomaiset ovat kokeneempia asiasta ja heillä pitäisi olla vapaus päättää se, mikä pitäisi tarkastaa. Ainoastaan kolmessa jäsenvaltiossa 27 tapahtuu suurissa mitassa työntekijöiden lähettämistä. Ja artikla 3 mahdollistaa sen, että voidaan kerätä lisätietoja ja siinä on listoja, joilla voidaan sulkea pois väärin perustein itsenäisen ammatin harjoittajana toimivat. Ja sitten on harkinnanvarainen valvontalista, jota voidaan, jota työnantajat voivat vastaanottaa valtiossa harjoittaa tämä lista. Siinä on mukana tiedonannot, velvollisuus tarjota dokumentteja käyttöön, niiden kontaktitiedot ja sitten työosamarkkinapuolten osoitteet. Täytyy muistaa, että komission ehdotus perustuu Euroopan tuomioistuimen oikeuskäytäntöön paljon on tähän ehdotettu tähän artiklan muutoksia. Vaikeat neuvottelut mahdollistavat kompromissin, jossa pyritään avaamaan valvontalista, ja joka mahdollistaa jäsenvaltiolle täydentävien toimien käyttöönoton. Niistä pitää antaa komissiolle ja jäsenvaltiolle, joiden toimien pitää olla perusteltuja. Niillä pyritään ää, eliminoimaan nämä postilaatikot, firmat, toimin pitää olla, to, noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Ja toimin pitää olla syrjimättömiä suhteessa paikallisiin työntekijöihin, koska valvonta vaihtelee ää, maittain ja työmarkkinoittain. Valvontaviranomaisilla on vapaus valvoa ne välineet, jotka ovat kaikkein tehokkaimpia. Ja, ja nämä sitten valvottaville ja työntekijälle on sitovia toimenpiteitä, toimenpiteitä. Tarkastajat joutuvat tarkastamaan paljon asiakirjoja paikalla, ja tämä vähentää laittoman työnteon tarkastamisen tehokkuutta. Tässä velvoitetaan jäsenvaltiot luomaan tämän solidaarisella tavalla, mutta syrjimättä myös periaatteessa kunnioittain tällaisen, tämä määräys takaa sen, että solidaarisuus ei kohdistu ainoastaan, ja solidaarisuustoimet eivät kohdistu ainoastaan lähetettyihin työntekijöihin. Sitten kompromissi jotka liittyvät työntekijöiden suojeluun. No, nämä kompromissit järjestelyiden kanssa takavat oikeudet työntekijöiden oikeuksien suojeluun ja sitten toisaalta palveluiden tarjonnan. Mitä valvontatoimiin tulee, artiklassa kolme on lista toimia, jotka pitäisi auttaa valvontaviranomaisia sen selvittämiseksi, että yritys ei ole mikään postilaatikkofirma Bulvaani. Ja tässä on siis lista tekijöitä, jotka pitäisi ottaa äh, ei epäaitojen itsenäisten tekijöiden olemassaolo ja sitten täydentävät ää, äh, tarkistuskohdat pyrkivät turvaamaan työntekijöiden äh, lisäoikeuksia maan, mait, ja ne maittain. Kohdassa viisi painetaan, että työntekijällä on oikeus tietoon, ei ainoastaan työoloista, vaan myöskin menettelyihin, valitusmenettelyihin, jotka liittyvät virpillisiin työnantajien. Olen pyrkinyt, tässä on myös kontaktipisteet mainittu. Tässä on kansallinen ää, verkkosivusto paikallisilla kielillä ja puoleksi. Minä en ymmärrä, miksi sosialistit eivät halua mahdollisuutta transparenttiin informaatioon, eivätkä tarjoa mahdollisuutta informaation, tarjottavan informaation tarjoamiseksi, päivitetyn informaation tarjoamiseksi liittyen työoloihin silloinkin, silloin, kun ne mahdollistavat tiedon tarjoamisen. Sitten arti kompromississa kuussa, kuudessa asetetaan velvollisuus jäsenvaltioille tarjota viipymättä tietoa Ja jos tätä periaatteena noudata komissio rankaisee siitä, me haluamme lyhyet takarajat tiedon antamisen suhteen. Artiklassa 8 painetaan tätä IANI-järjestelmää, joka takaa nopean ja täsmäisen tiedonvaihdon ja mahdollistaa työtarkastajien yhteistyön ja myöskin työmarkkinajärjestöjen roolin. Mitä valitusoikeuteen tulee, kompromissiartiklassa 11 täsmentää työntekijöiden oikeudet liittyen valitusten tekemiseen, jotka kohdistuvat epäreellisiin työnantajiin. Ja tässä taataan myös oikeusturva. Kolmasien osapuolien oikeusturva. Ja sitten jäsenvaltioilla on myöskin velvollisuus luoda järjestelmiä, jotka mahdollistavat Äh, työntekijöille oikeuden saada oikeasta apua. Mik, en ymmärrä, miksi sosiaaliset vastustavat sitä että ammattiliitot voivat vaatia tietoja. Minä pyrin vain puolustamaan tässä työntekijöiden oikeuksia. Me haluamme transparenssiin tässä. Ja sitten artikla 12 sitoo jäsenvaltioita luomaan solida- tavalla, joka on solidaarinen lähetetylle työntekijöille ja heille on taattava sama työsuoja, turva kuin paikallisille työntekijöille. Mutta me tiedämme, käytännössä tämä direktiivi ei ole täydellinen väline tähän tarkoitukseen. Tämä ei takaa sitä, että lähtötyöntekijät saavat samaa palkkaa. Ja sitten tässä on rank- rangaistukset, joita jäsenvaltiot voivat joutua maksamaan. Ja kompromississa vaaditaan tiukempia, ää, tiukempia vaatimuksia jäsenvaltioille ammatillisten vaatimusten mukaamiseksi. Ja sitten äh, rangaistuksen ylikansallinen toteuttaminen. Artiklan 13 kompromissi pyrkii siihen, että meillä on yksinkertaiset säännöt rajat ylittävien sakkojen tapauksessa. Ja sen valtioiden täytyy soveltaa sanktioita jopa silloin, kun niitä ei ole säädetty kansallisessa lainsäädännössä sen takaamiseksi. Vilpilliset työnantajat kuitenkin saavat sanktion. Me tarvitsemme selkeyttä ja oikeusvarmuutta. Ja siksi minä en ymmärrä. Kun todetaan, että kun direktiivi ei ole sovellettavissa lähetettyihin työntekijöihin, niin, niin silloin sovelletaan säätöjä, jotka eivät kuulu tähän direktiiviin. En minä tätä muotoilua ymmärrä. Joskus minä saan työntekijäjärjestöistä, niin meidän on vaikea jakaa sosiaalisten kantaa, että pätevä viranomainen voisi olla ammattiliitto, li, li, joka ei mitenkään liity työtarkistuksiin. Ammattiliitolla niiden pitäisi saada kaikenlaisia tietoja, tehdä kaikenlaista kontrollia ja antaa kaikenlaisia rangaistuksia – Tästä seurasi ihan kosminen kaos. Täytyy muistaa, että lakia rikkovia yrityksiä ei ole kuin 15 ja nämä muut, jotka ovat lukuisia, tekevät työnsä hyvin. Työntekijät ovat usein rekrytoitu nimenomaan työntekijän lähetämistä varten. Erityisesti nämä työvoiman vuokrafirmat käyttävät tätä mahdollisuutta. Ja tämä, nämä määräykset merkitsevät sitä, että, että vuokrafirmat eivät voisi toimia, jos jotakin näitä ehdotuksia toteutettaisiin. Minun arvioni mukaan Sosialisten ehdotukset tarvitsevat liian laajoja oikeuksia. Työehtosopimusten kontaktihenkilöiden suhteen niiden suhteen äh, nähtäisivät kauppa-aikaisemmin paljon ongelmia. Joissakin yrityksissä ei ole mahdollisuutta noudattaa työehtosopimuksia ja tämä ehdotus, joka täällä on tehty, aiheuttaa säännöstään sekavuutta. Bardzo wysoko cenię sobie zaangażowanie związków zawodowych w walkę o lepsze warunki. Ammattiliittojen mukaan ottaa työntekijöiden paremman aseman parantamiseksi. Minä arvostan sitä omassa maassani ammattiliitothan aikaan saivat vuoden 1989 muutoksen. Mutta se, että niille antaisi, näyttäisi julkisen sektorin velvollisuuksia. Ja se, että niistä tehtäisiin päätoimia. Tämä muuttaisi työmarkkinoiden tasapainoa. Otan huomioon hankala tilanne neuvostossa parlamentaarisen hyväksyä tasapainoinen kanta, joka on useimmille jäsenvaltioille hyväksyttävä ja työmarkkinaosapuolelle hyväksyttävä. Tämä kompromissi, johon olen päätynyt, on juuri sen tyypin ratkaisu. Paljon kiitoksia. Odotan kommentteja. Kiitokset esittelijälle. Nyt haluaisin tämän valiokunnan puheenjohtajana muistuttaa teitä sellaisesta kultaisesta säännöstä, joka meillä on parlamentaarisissa neuvotteluissa lainsäädäntöpohjasta – myös kun haluamme päästä yhteisymmärrykseen ensimmäisen lukukerran aikana, niin ei ole hyviä käytänteitä, hyvä käytänne se, että parlamentti ennakoi neuvoston päätöksiä. Me olemme yhteispäätösmenettelyissä mukana ja yhteispäätösmenettelyinä meidän, meidän täytyy puoltaa parlamentin kantaa sitä, mikä meidän mielestämme on kansalaisten parhaaksi näissä neuvotteluissa. Ei meidän tule ryhtyä ennakoimaan minkään jäsenvaltion kantoja neuvostossa. Ja muistutan tästä tässä vaiheessa neuvotteluja. Se vaikuttaa minusta kuitenkin täysin äh, sitovalta menettelyltä ja tuonne kolmikantaneuvotteluihin neuvoston kanssa sitten mennään neuvottelu ja niin täytyy mennä vähän vielä pidemmällekin noista neuvottelukannoistamme halutessamme päästä lopputuloksiin. Muussa tapauksessa me olemme tässä vain neuvoston orjia, emmekä toimi omassa yhteislainsäätäjien roolissamme. Nyt olette tässä jo e, tarkistukset saaneet esitettyä ja näistä menettelytavoista minä kuitenkin pidän tiukasti kiinni ja halusin siksi tämän selvityksen esittää, koska ei ole mitään järkeä, että parlamentti on olemassa, jos me heti alkumetreitä lähtien kantamme pohtiessamme pyrimme ottamaan jäsenvaltioiden ajatukset esiin. Emme me ole jäsenvaltioiden edustajia, on meidän valtiomme mikä tahansa. Stephen Hughes, ensiksi olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijää. Olen yleisesti ottaen erittäin kiitollinen siitä kovasta työstä, jota esittelijä on tehnyt näiden kuukausien aikana. Ja me hän olemme jo koko neuvotteluprosessin ajan äh, ilmaisseet tyytymättömyytemme erityisesti artikloihin 9, 3, 9 ja 12. Ja olen todella pahoillani siitä, ettemme kompromissipaketista saaneet aikaan kompromissia erityisesti näiden kolmen keskeisen artiklan 3, 9 ja 12 suhteen meidän oli pakko sitten tehdä omia tarkistuksiamme. Koko neuvottelujen ajan pyrimme olemaan mahdollisimman selkeitä ja pyrimme tekemään ehdotuksiamme niin, että direktiivi 96 työntekijöiden lähettämissä ehdotuksen suhteen olisi mahdollisimman selkeä. Meillähän oli muun muassa Viking Laval tapaus. Tämän direktiivin tarkoitushan oli siivota jäljet sitten tuomioistuimen päätöksen jäljiltä. Eli me halusimme niin suurta oikeudellista varmuutta kuin mahdollista. Pelkäämme, että että esittelijän ehdotukset johtavat oikeudelliseen epävarmuuteen varmuuden sijaan. Tämä olisi mielestämme erittäin valitettava tilanne huonentuisi. Muun muassa olemme ehdottaneet uutta artiklaa 1a, jotta tämä direktiivi yhdistyisi unionin lainsäädäntöön mahdollisimman äh, laajalti ja mahdollisimman suoranaisesti. Pyrimme myös tarkastelemaan artiklan 30 96 ähm, äh, direktiivin suhteen. Äh, on hyvin tärkeää, että tässä täytäntöönpanodirektiivissä nyt todella otamme huomioon aiemmat tekstit sekä tuomioistuimen päätökset. Artiklassa 11 mm, haluamme äh, tehdä hyvin selväksi, mitä tulee tuohon pohjoismaiseen malliin, sen kunnioittamiseen. Tässähän on monia vaaroja liittyen tuohon Viking Laval-tapaukseen juuri. Ja pohjoismaiden mallia täytyy kunnioittaa. Sitten olemme tehneet selväksi sen, että palkkaaminen ei saa tapahtua vain lähettäminen mielessä. Olemme siis pyrkineet todella tarkistuksissamme lisäämään oikeudellista varmuutta ja selventämään – tätä ehdotusta. Artikla 3, 9 ja 12 ovat siis näitä ongelmakohtia ja teksti ehdotuksemme mielestäni on hyvin selvä. Artiklassa 3 halutaan estää väärinkäytöksiä sekä alkuperäisen direktiivin kiertämistä. Tässä teemme selkeitä määräyksiä siitä, mitä seuraa, jos direktiiviä väärinkäytetään. Haluamme artiklassa kolme avoimen luettelon ja toteaisin, että esittelijän kompromissitekstissä on kyllä avoin luettelo, mutta sitten uudessa kohdassa 3a uusi on kohta, jossa todetaan, että jäsenvaltiot voivat käyttää lisää elementtejä siinä tapauksessa, että ne ovat perusteltuja, suhteellisia ja syrjimättömiä. No tietenkin niiden täytyy olla syrjimättömiä, mutta kun puhutaan tästä suhteellisuudesta, niin tämä on ongelmallista. Kuka päättää, mikä on perusteltua ja suhteellista? Eli tämä luo oikeudellista epävarmuutta mielestämme ja avaa vääriä mahdollisuuksia. Jos haluamme avoimen listan, niin sittenhän se kuitenkin voidaan sulkea. Muistakaa, kuinka mm, kapeasti tätä tulkittiin Viking Laval-tapauksessa. Eli itse asiassa tämä johtaisi pikemminkin suljettuun kuin avoimeen luetteloon artiklassa kolme. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Samassa kohdassa sattumoisin esittelijä puhuu siitä, että nämä elementit on ilmoitettava kansallisessa, internet, kansallisella internetsivulla – minä en ymmärrä miksi. Ehkä ihanne maailmassa saataisinkin vain yksi ainut nettisivu käyttöön, <laughs> joka esittelisi kaikki nämä määräykset, mutta kun olen pahoillani siitä, että me olemme vielä tästä hyvin kaukana. Ihanne maailmassa ei vielä olla ja näitä nettisivuja on useita. En ymmärrä, miten esimerkiksi tällainen yksi ainut nettisivu voisi toimia liittovaltioissa, kuten Saksassa. Sitten artikla 9, kansalliset valvontatoimet. Olemme ehdottaneet kohta kohdalta lähestymistapaa, mitä tulee harkintavaltaan jäsenvaltioissa. Meidän mielestämme tämä on ihan järkevää. Me painiskelimme tämän kanssa, että pitäisikö tässä olla shall vai may, eli pakottava vai vapaaehtoinen. Sitten artikla 12, alihankinta, Olemme pyrkineet tekemään niin, että vastuuasiat tulevat mahdollisimman selväksi alihankintaketjuissakin. Mielestämme tämä ehdotuksemme on aika selvä ja pyydämme sille tukea. Rouva puheenjohtaja, teimme itse asiassa Netukin kanssa hyvin läheistä yhteistyötä tässä. Äh, jäsenet ovat varmankin saaneet äh, Rakennusliiton sähköpostin, jossa puhutaan myös näistä kolme ja yhdeksän artiklojen äh, tarkistuksista. Itse asiassa rakennusala on meidän linjoillamme tässä. Puheenjohtaja, en puhu nyt tämän pidempään. Yksi asia kuitenkin vielä, jonka Zaba Ori nosti esiin viime kokouksessamme. Hän totesi, että kun pyysimme viiden päivän ennakkoilmoitusta työntekijöiden lähettämiskysymyksessä, hän totesi, että tämä saattaisi olla ongelma, vaikka tietyissä takukysymyksissä, jos Äh, tietty takuusumma täytyy maksaa. Tämä oli mielestäni hyvä pointti. Alkuperäisessä direktiivissä artiklassa 3.2 on itse asiassa poikkeus juuri näissä kysymyksissä. Eli tällöin, jos takuutöistä on kyse, niin äh, äh, määräaika onkin kahdeksan päivää. Eli mielestäni tämä asia on hoidettu. Tässä kaikki, rouva puheenjohtaja. Kiitos. Kiitokset. Nadia Hirsch Olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Aivan ensin äh, kiittäisin sydämellisesti jo tässä vaiheessa esittelijää. Kokouksia on pidetty koko joukko. Ne olivat pitkiä. Niissä meillä oli paljon paperia edessämme, paljon asiakirjoja ja aika iso tehtävä meillä tässä oli hoidettavanamme ja haluan todella todella kiittää ja ylistää esittelijämme. Kaikki tiesimme, että kantamme olivat ainakin alussa aika kaukana toisistaan. Samalla kuitenkin tiesimme, että jos haluamme, että Euroopan parlamentti asiaan ottaa kantaa, meidän kantojamme täytyy lähentyä toisiaan. Ja näin ollen mielestäni esittelijä toimii erittäin kompromissi lähtöisesti. Myös me liberaalit lähdimme, olemme kulkeneet aika kauas alkuperäisestä kannastamme. Olisimme joissain artikloissa toivoneet toisenlaista lähestymistapaa. Meidän punaiset linjamme muuttuivat sitten oransseiksi ja lopulta keltaisiksi, koska halusimme todella löytää yhteisiä ratkaisuja. Sehän se kompromissin ydin on. Täytyy siksi todeta, että ehkäpä ensimmäistä kertaa minulle äh, minä nyt koen sen, että meillä on kaksi erilaista kompromissia, yksi esittelijältä ja yksi SD-ryhmältä. Äh, tämä on mielestäni valitettavaa, kun näin pitkään on kuitenkin asiaa käsitelty. Niin ehkä näin on rouva puheenjohtaja tapahtunut ennenkin, mutta se, että meillä on tällaisia vaihtoehtoisia kompromisseja on mielestäni erittäin valitettavaa. No tilanne on mikä on. Toivon, että kuitenkin saamme sitten huomenna järkevän lopputuloksen aikaiseksi. Henkilökohtaisesti voin todeta ja liberaaliryhmän nimissä voin todeta, että meille on hyvin tärkeää, että muistamme eurooppalaiset työmarkkinat, emme halua tukea protektionismia ja monissa kompromissitarkistuksissa SD ryhmän kompromissitarkistuksissa mielestämme on tällainen protektionismin vaara. Te herra Hughes, totesitte, että kyse on oikeudellisesta varmuudesta. Meidän mielestämme kyse on protektionismista. Mielestämme teidän ehdotuksenne ää, ovat ongelmallisia, emmekä niitä voi tukea. Lisäksi täällä viitattiin noihin nettisivuihin. Tämäkin oli alusta alkaen keskustelun aiheena. Tärkeintä on kai kuitenkin se, että tarvitaan tietoa. Tiedon on oltava oikeaa, oikeaa onpa se sitten yhdessä ainoassa nettisivustossa saatavilla vai onpa kyseessä sitten jonkinnäköinen tietopaperilla, mutta joka tapauksessa on tärkeää, että tiedot löytyvät. Kielikysymys oli meille hyvin tärkeä. Siihen viitataan monissa kohdissa, koska jotta työntekijää voidaan ylipäätään suojella, hänen on tärkeää voida ymmärtää, mitä näissä papereissa lukee. Ja toisaalta mitä valvontaan tulee, on tärkeää voida todentaa, että mistä on kyse ylipäätään. Siksi me todella ponnistelimme sen puolesta, että kieliä olisi käytössä useampia. Halusimme tietenkin, että englantia voi käyttää. Kyllä täytyy sanoa, että jos kohti eurooppalaisia sisä- työmarkkinoita liikutaan, niin kyllä myös viranomaisten täytyy sitten lähteä liikkeelle. Artikla 9 tästä olemme voineet hyväksyä esittelijän kompromissin to inform in advance, eli ilmoittaa ennalta. Voimme tämän hyväksyä, vaikkei tämä nyt meidän suosikkivaihtoehtomme ollutkaan. Ja jos tätä nyt vielä muutettaisiin, niin mielestämme mentäisiin liian pitkälle ja tämä muuttuisi protektionismiksi. Sitten esittelijä on löytänyt oikein hyvän kompromissin. Mielestämme jäsenvaltiot voivat säilyttää omat järjestelmänsä esimerkiksi näissä vastuukysymyksissä jäsenvaltiot voivat toimia, mutta niiden ei ole pakko. Olemme kuitenkin määritelleet selvät tavoitteet niin, että esimerkiksi työntekijöiden sosiaaliturvamaksut ja niin edelleen on maksettava. Tavoite on siis selvä, miten jäsenvaltiot sitten tuohon tavoitteeseen pääsevät ja niiden päätettäväksi. Mielestäni tämä on hyvä kompromissi. Kaiken kaikkiaan Esittelijän kompromissit äh, saavat siis meidän tukemme ja toivomme, että huomenna asia äh, saadaan hyvään päätökseen niin, että sitten päästään vääntämään kättä neuvoston kanssa. Helppoa sekään ei tule olemaan, niin kuin hyvin tiedämme neuvostossakin, mielipiteet ovat äh, kaukana toisistaan. Eli olisi hyvä, jos Euroopan parlamentti löytäisi huomenna valiokunnassaan selkeän kannan koska näin voitaisiin sitten mennä suoraan neuvotteluihin neuvoston kanssa. Kiitos. Äh, Miksi? Kiitokset. Ja Isabel Schröter ja sitten Handel. Hyvät kollegat, niin tässä kuul- esitettiin kommentteja kompromissitarkistuksiin, muistuttaisin, että siitä tärkeässä äänestyksessä, jonka te toteutimme, niin te ryhmänne kanssa halusitte esittää vaihtoehtoisia kompromissitarkistuksia kaikkiin äänestyksiin ja siihen sitten esittelijä on tehnyt omat kompromissiehdotuksensa esimerkiksi vähävaraisimmille tarkoitetusta rahastosta. No niin, me tahdomme toki toimia rakentavasti vastaavaan tyyppisistä asioista. Ei ole siis hämmästyttävää, että on vahvoja kantoja ihan loppuun asti esitettävänä ja olemme täällä juuri siksi puhumassa näistä asioista. Elisabeth Schröter, jonka jälkeen Thomas Hendel. Ähm. Kiitos. Tuo viimeinen huomio saa minut nyt heti aluksi toteamaan, että neuvottelut olivat todella erittäin rakentavat. Äh, esittelijä toimi erittäin rakentavasti. Hän oli aina valmis äh, joustamaan ja todella pyrki kompromisseihin. Ihan neuvottelujen loppumetrille metreille asti olimme löytämässä kompromisseja. No kolmosesta, yhdeksästä ja kahdestatoista kompromissia ei sitten saatu aikaan mutta kaikki, jotka neuvotteluihin osallistuivat, ovat olleet valmiit myös nämä näissä kolmessa hankalassa viimeisessäkin kohdassa etsimään kompromisseja. Tosin tämä ei sitten ollutkaan mahdollista, koska sitten lopulta tuli vaihtoehtoinen kompromissi pöydälle, kompromissi, josta ei kuitenkaan oltu neuvoteltu kenenkään kanssa. Ja ne vaan heitettiin eteen ja todettiin, että näistä emme ole valmiit neuvottelemaan. Eli me vihreät olimme ehdottaneet, että voitaisiin vielä tarkastella näitä ää, ää, er, erillisiä kompromissipaketteja ja ehkä ne yhdistää, mutta tätä mahdollisuutta meille ei tarjottu, eli ei ollut mahdollista päästä vain yhteen kompromissiin artiklalta. Tätä me olisimme toivoneet, mutta tätä tilaisuutta meille ei tarjottu. Siksi me vihreät jouduimme sitten tekemään oman päätöksemme siitä, miten käsitellä tätä äärimmäisen vaikeaa tilannetta. Tässä kohdin me siis valitsimme oman linjamme. Meillähän oli alun alkaen äh, oma äh, vihreä luonnos äh, työntekijöiden lähettämisestä. Se oli meidän alkuperäinen linjamme, jossa me vihreät pyrimme ajamaan omia prioriteettejamme. Tämä vihreä versio oli meidän johto tähtenämme mm, näiden kompromissienkin suhteen. Meidän tavoitteemme vihreinä oli kunnollinen lainsäädäntö, joka on pitävää, joka on vaikuttavaa ja joka on pitävää ja joka toimii myös sitten täytäntöönpanovaiheessa. Ja meidän avoimet sisämarkkinamme ja lainsäädäntömme ovat olemassa, jotta säännöt olisivat selkeät. Meille vihreille muun muassa työn tekijänoikeuksien parantaminen sisämarkkinoilla oli keskeinen kysymys. Samalla asiaan kuuluu se, että aivan sel- selvää on, niin kuin nykydirektiivissäkin todetaan, että asia kuuluu jäsenvaltioille ja niiden on valvottava näiden työntekijöiden vähimmäissä Eh, normien toteutumista. Käytäntöhän on osoittanut, että jos eh, tilanteeseen ei sopeuduta, eh, se ei, mikään ei toimi. Kyse on heikoimpien suojelusta tällaisessa lähettämistilanteessa. Siksi me vihreät olemme katsoneet, että artiklassa kolme on oltava kylliksi pelivaraa, jotta voidaan sopeutua kulloiseenkin tilanteeseen. Ja vain tällöin lainsäädäntömme on toimivaa. Me siis vastustimme sitä, että täytäntöönpanodirektiivillä vaihdetaan, muutetaan olemassa olevaa direktiiviä ja että työnjako joka on määritelty sopimuksessa ja jossa eh, toimivalta kuuluu jäsenvaltioille, se nyt sitten siirrettäisiinkin komissiolle. Siksi me tarkastelimme näitä molempia eri kompromisseja tältä pohjalta ja tarkastelimme niiden vaikutusta. Ja tältä pohjalta me sitten olemme tehneet päätöksemme sen suhteen, kumpaa kompromissia tuemme. Neuvottelut eivät suinkaan vielä ole päättyneet. Minulla on sellainen vaikutelma, että liikkumavaraa on yhä. Tämä on mielestäni tärkeää mainita, koska juuri näiden hankalien artiklojen, kuten yhdeksän artiklan, kohdalla tilanne on se, että tarvitaan avointa luetteloa eikä tiukkaa sitomista. Ähm, minä olen täysin eri mieltä kuin äh, Stephen Hughes. Sana shall ei tähän sovi. Tosin on myös totta, että tämä artikla 9 liittyy suoraan toimivaltajakoon komission ja jäsenvaltioiden välillä ja jos artikla, ja siihen onko, säilyykö artikla 5 alkuperäisestä direktiivistä. Ja tässä vaiheessa ehdotetussa Danutan kompromississa on niin, että se mitä liberaalit ovat vaatineet, tämä ennalta tulee mukaan. Kyse on siitä, että jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle niin, että myös muut jäsenvaltiot saavat tiedon, siis alkuperäisen direktiivin artikla 4. Tämähän oli Danutan alkuperäinen ehdotus ja sitä minä tuen, mutta kun tähän tulee mukaan tämä in advance ennalta, me luomme äärimmäisen monimutkaisen tilanteen, koska ei ole ollenkaan selvää, että milloin jäsenvaltion täytyy reagoida valvontatoimeen, ja tähän syntyy heti reikiä. Mielestäni without delay, viipymättä, olisi parempi sanamuoto, koska se vastaa alkuperäisen direktiivin artiklaa 4 ja tämä on toiminut oikein hyvin ja sitoo jäsenvaltioita toimittamaan tarpeelliset tiedot järjestelmään niin, että muut jäsenvaltiot tietävät, missä mennään. Ja tässä komissiolla on tärkeä koordinoiva rooli ja se tulee sillä olla jatkossakin. Mutta toisenlaisen roolin antaminen komissiolle ei mielestämme tässä yhteydessä ole järkevää. Ja tämä on aivan avainkysymys, koska tässä tältä, tämän vuoksi puhuin tästä, koska tämä on meille vihreille tärkeä keskeinen kysymys, jonka pohjalta päätämme, miten äänestämme. Artikla 3. Esittelijän versio on mielestämme parempi, johdonmukaisempi, parempaa lainsäädäntöä. Ehdottomasti selkeää parempaa lainsäädäntöä kuin tuo demarien vaihtoehto tuemme esittelijän kompromissia, koska vaihtoehto sisältää oikeudellisia puutteita. Artiklassa 12 kyse on meille vihreille poliittisesta kannanotosta ja täytyy vielä korostaa, että tässä neuvottelijat ovat todella liikkuneet hyvin paljon alkuperäistä kannoistaan myös esittelijä. Ja jos nyt poliittinen päätös täytyy tehdä, kumpi on parempi ehdotus lainsäädännöllisesti, niin mielestäni parempi on, jos ei ja vain ainoastaan ensimmäisessä vai, vaiheessa yleisvastuu, vaan myös muissa vaiheissa. Ja tämä on meille ratkaisevaa. Mielestämme esittelijän ehdotus on parempi kuin komission alkuperäinen ehdotus huomattavasti parempi ja se tulee vaikuttamaan meidän äänestyskäyttäytymiseemme. Minä luulen, että äänestyksestä huomenna tulee äärimmäisen kaoottinen, se on valitettavaa, mutta lopuksi korostaisin vielä, että aivan varmasti tämä ei johdu esittelijästä, joka, joka teki kaikkensa, että saataisiin aikaan hyvä lopputulos. Thomas. Ja Thomas Händel ja sitten muut kuin varjoesittelijät sen jälkeen. Thomas, ole hyvä. Ich will Kiitos, rouva puheenjohtaja. Muistuttaisin, että tällainen eh, direktiivi eh, halutaan vain siinä tapauksessa, että työntekijöiden oikeuksia eh, parannetaan aiempaan verrattuna. Meidän mielestämme komission alkuperäinen ehdotus heikentää työntekijöiden oikeuksia ja meille myös esittelijän kompromissit ovat riittämättömiä. Mm, nostaisin esiin kolme kysymystä. Ensinnäkin tuo artikla kolme, se mitä nyt suhteessa Rooma ykköseen on ehdotettu, mielestämme on epäselvää, miten tämä eh, suhde eh, Rooma ykköseen nyt sitten eh, saadaan hoidettua siis, että tämä Äh, tätä isäntämaan lainsäädäntöä sovelletaan, mutta kun tässä on selkeä aukko, eli työehtosopimukset suljetaan ulkopuolelle, eli meidän mielestämme tämä ehdotus on riittämätön semminkin, kun äh, todistustaakka on aina työntekijällä. Käytännöstä olemme usein havainneet, että työntekijällä nykyolosuhteissa ja myös varmaan sitten tulevissa olosuhteissa on aika mahdotonta tätä todistaa, joten todistustakan kääntäminen olisi mielestämme järkevää. Artiklassa Artiklan 9 suhteen olimme alusta alkaen notifiointia vastaan, sitäkin on nyt muutettu, mutta riittämättömästi. Me painokkaasti tuemme avointa luetteloa, koska siis tällainen täysin ehdottomasti avoin luettelo mielestämme voi ottaa huomioon äh, tulevat äh, muutokset äh, työmarkkinoilla. Me eurooppalaiset lainsäätäjät oikein hyvin tiedämme, että siinä vaiheessa kun me valmistelemme uutta lainsäädäntöä, kaiken näköiset ajatushautomot ja muut sidosryhmät ovat jo viisi askelta pidemmällä, joten meidän täytyisi huolehtia siitä, että valvontamekanismimme on joustava ja voi kulloinkin sopeutua tilanteeseen tällaiset soveltuva tai syrjimätön sanahöttöparit eivät mielestäni tässä mitenkään luo oikeudellista varmuutta. Sitten vielä tuo yleisvakuus tai takuut kysymys on aivan riittämättömällä tavalla hoidettu. Meidän täytyisi vahvistaa eikä E, jättää epäselväksi sitä, mihin tulevaisuudessa voidaan suunnata. Katsomme, että sellaisissa maissa, e, joissa järjestelmä on jo olemassa, sitä ei saa vaarantaa. Ja kaiken kaikkiaan SD-ryhmän kompromissi. Tarkistuksia olemme ehkä lähempänä kuin esittelijän kompromissitarkistuksia ja tältä pohjalta sitten äänestämme myös huomenna. Viimeinen huomio, kun näistä kompromisseista ja tarkistuksista puhuttiin, niin yksi artikla meiltä karkasi, mutta sihteeristö, siitä taitaa tulla MM3 artiklassa 12, niin me olimme tämän tarkistuksen tehneet kyläajoissa, mutta se oli hukkunut johonkin matkalla, mutta sihteeristö on luvannut sen vielä ottaa huomioon. Eli halusin tämän nyt vain todeta tässä vaiheessa, että tiedätte mitä huomenna odottaa. Kiitos. Alors, nous en venons... No niin, ja sitten muihin puhujiin toivon, että te ette puhuisi, ette puhuisi ihan niin pitkästi kuin varjoesittelijät. Sari Esaja, jonka jälkeen Thomas Mann. Thank you, Madam Chair. I... Kiitos, rouva puheenjohtaja. tulee käyttämään äidinkieltäni, koska se on mahdollista tässä kokouksessa. Kiitos sihteeristölle. Sanoa kiitokset raportoijalle ja myöskin varjoesittelijöille jotka ovat tehneet kuukausien ajan työtä yhteisten näkemysten löytämiseksi ja siksi onkin erittäin erittäin harmillista että nyt aivan viime viikkoina on käynyt ilmi että valiokunnassa onkin meillä kahdet kompromissit joista huomenna äänestetään. tämä antaa mielestäni väärän signaalin tilanteessa jossa kuitenkin kaikkien meidän yhteinen näkemys tässä valiokunnassa on että lähetettyjen työntekijöiden direktiivin toimeenpano kaipaa parantamista erityisesti väärinkäytösten ja säännösten kiertämisen estämiseksi. erityisen harmillista näiden kaksien kompromissien olemassaolo on esimerkiksi tiedonsaantia koskevien artiklojen neljä ja viisi ja hallinnollista yhteistyötä koskevien artiklojen kuusi seitsemän ja kahdeksan kohdalla uskon ja toivon että vielä ensi yön viimeisinä tunteina olisi mahdollista löytää yhteiset sanamuodot. hyvänen aika näissä on kysymys hallinnollisista prosesseista ja tiedon nämä eivät voi olla niin poliittisia kysymyksiä. No, niin kuin täällä on käynyt jo varjojen puheenvuorossa hyvin esille, artiklat 3, 9 ja 12 ovat olleet sitten ne poliittisesti kuumat perunat. Artiklan kolme väärinkäytösten ja säännösten kiertämisen estäminen on tärkeää, että arvio tästä lähettämistilanteen aitoudesta tehdään kokonaisarviona. Ja sen tähden mielestäni avoin lista on ainut mahdollinen lähestymistapa, aivan kuten raportoijakin esittää. Ja pidän jo tässä vaiheessa tärkeänä että parlamentti on valiokunta on komission alkuperäiseen tekstiin nähden halunnut nostaa esille postilaatikkoyritysten ongelman ja myös valeyrittäjyyteen liittyvät ongelmat. artikla yhdeksän kansalliset valvontatoimenpiteet tässä on myös tärkeää avoimen listan säilyttäminen jotta kansallisilla viranomaisilla on mahdollisuus käyttää eri keinoja epäkohtiin puuttumiseksi. Ja näiden kansallisten toimenpiteiden tulee olla, niin kuin kompromissin sanamuoto kuuluu, oikeutettuja, suhteellisia ja syrjimättömiä, englanniksi justified, proportionate and non-discriminatory. Näiden sanojen tulkinta on herättänyt huolta. Ja mielestäni olisikin tärkeää nyt saada varmuus siitä, että tulkitaanko näitä sanoja niin että kansalliset toimenpiteet kotimaisille yrityksille on oltava samat kuin lähettäville yrityksille eli toisinpäin lähettäviltä yrityksiltä ei voi vaatia sellaista mitä ei myöskään kotimaisilta yrityksiltä vaadita koska muutoinhan kysymyksessä on protektionismi. Ja osa meistä näkeekin huolen siinä että tässä notifikaatioprosessissa komissio on se, joka sitten lähtee arvioimaan kansallisia toimenpiteitä ja arpoo sitä, että ovatko toimenpiteet oikeutettuja, suhteellisia ja syrjimättömiä. Vielä lopuksi artiklasta 12. Se on viime mettereillä hivenen muuttunut se kompromissi siinä, mutta edelleenkin on tärkeää ymmärtää se, että meillä on 27 jäsenmaata, joissa vain kohta kaksikymmentäkahdeksan joissa vain kahdeksassa on jonkinlainen tilaajavastuu joka sekin sisällöltään vaihtelee ja siksi pidän tärkeänä tätä esittelijän lähestymistapaa ja uskon että se on tie jolla tässä kysymyksessä päästään kuitenkin eteenpäin. kiitos. Äh, Kiitokset ja Thomas Mann. Minä tässä nyt luettelen kaikkien nimet. Mann, Richard Falb, Chabauri, ähm, Onko vielä muita? Ei kaiketi. Joten Thomas Mann. Merci, Madame la Présidente. Ja, skip ja mal... Kiitokset, rouva puheenjohtaja. Kyllä näitä hankalia tilanteita on. Kaikki haluamme, että meistä pidetään ja haluamme suosion osoituksia. Ja kaikki haluamme, että meillä on selvä linja. Sari teki tämän hyvin selväksi. Meillä ei ole selkeää linjaa. Mistä se johtuu? Meillä ei ole selkeää linjaa siitä syystä, että myös ryhmien sisällä on erilaisia kantoja. Nadja, Nadja Hirsch, olen kanssasi aivan samaa mieltä, kun sanot, että tässä yritetään protektionista optimismia ajan, niin ei se niin ole. Me haluamme, että tässä kaikilla on samat työskentelyehdot ja että Tämähän on tämä perusajatus tässä ollut koko ajan. Siksi haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Olen usein Danutan kanssa tästä keskustellut, mutta myös muiden, joidenkin varjoesittelijöiden kanssa, koska halusin tietää, että saadaanko yhteistä linjaa aikaan vai ei. Ja kun Elisabeth nyt tuossa sitten lopuksi sanoo, että minä pelkään, että huominen äänestys on kaoottinen, niin, niin pelkään kyllä minäkin. Rakas rouva puheenjohtaja, rakas Pervanche, eikö tässä nyt vielä olisi jotain mahdollisuutta? Tämä on ainut niin enkä tässä nyt mitään osoituksia hae. Mutta eh, mitäpä jos lykättäisiin tätä vielä? Siis me olemme niin eh, hajallamme nyt tässä vaiheessa. Meillä on ollut yhteisiä lehdistötilaisuuksia, olemme saaneet aika yhteisiä muutoksia, meillä on ollut yhteisiä neuvotteluja, mutta se, että nyt sanotaan, että eh, A on A tai B, ja kun demarit nyt sanovat, että ovat vaikka ehdottaneet kolme aassa, että jäsenvaltiot voivat käyttää lisäkriteereitä, joita pitävät tarpeellisina, esimerkiksi syrjimättömyys ja niin edelleen, niin kyllä, kyllä. Ja tässä on sitten toinen kanta, jossa sanotaan ää, toimivaltaisen viranomaisen vahvistamat ja niin edelleen. Olen iloinen siitä, että Danuta nyt totesi, että emme halua notifikaatiota, haluamme informaatiota. Tämä on tärkeä askel ja olen myös Elisabetin vihreiden kanssa samaa mieltä, kun sanovat, että avoin lista on säilytettävä, mutta kun tässä todetaan, että in advance, niin sitten tämä kaatuu koko homma. Ei se näin ole, kun jäsenvaltioilla on erilaisia kokemuksia kullakin. Siksi olisi äärimmäisen tärkeää sanoa, että nämä väärät signaalit on nyt estettävä. Emmekö me nyt voisi vielä yrittää? lähtisimme tältä yhteiseltä pohjalta vielä etsimään lopputulosta minun kokemukseni on kyllä sellainen, että me olemme tähän mennessä aina sanoneet, että estämme tällaiset riita-äänestykset, jos vain mahdollista. No joskus se ei ole mahdollista, mutta eikö se tässä ehkä olisi kuitenkin vielä mahdollista, kun katsotaan vaikkapa – artikla 12 ja tuota ö, yleisvastuuta. No nämä eivät kaikki sovi yhteen. Minä haluan, että kaikki jäsenvaltiot tekevät kaikkensa, jotta saadaan ratkaisua. Yhdessäkään jäsenvaltiossa ei voi olla tilannetta, joka ei halua edes ratkaisua. Me haluamme yhteisiä ratkaisuja. Ja tässä näin, että niin demarit kuin esittelijänkin kompromissit voivat vielä löytää yhteisen linjan. Eikö, emmekö voisi vielä yrittää? tarttua vielä tilaisuuteen. Joka tapauksessaan parlamentti päättää vasta syyskuussa, joten eikö meillä olisi vielä mahdollisuus kääntää ja vääntää tätä niin, että saataisiin asia hyvällä tahdolla yhdessä läpi? Minä todella tätä nyt ehdottaisin. Pervaans pudistelee päätään. Pervaans ehkä olet oikeassa, en tiedä, mutta minä tässä yritin vain sanoa, että rakkaat ihmiset, eikö tätä taistelua rintamaa A ja B välillä nyt voisi vielä yrittää? pitää poistaa. Elisabeth eh, pelkää kaoottista äänestystä huomenna. Onko ihan varma, että siihen on pakko huomenna lähteä? Öö, Hyvät kollegat, niin te nyt puutuitte puheenjohtajan vastuuseen tässä valiokunnassa ja vastaankin heti kiitokset varapuheenjohtajalle osallistumisesta keskusteluun ja siihen, että pyritään saamaan työmme tehokkaaksi. Muistuttaisin teitä siitä, että kun tutkailen valiokuntamme toimivaltuus aiheita, kun ja kun Barroso valittiin ensimmäisenä päivänä toiselle kaudelleen, niin oli kaksi tärkeää asiaa tapetilla meidän valiokuntaamme tulossa. Ensimmäinen asia esiteltiin komissiossa tällaisena neuvoantavana menettelynä. Siinä oli mukana myös työmarkkinaosapuolet ja kyse oli työ, tuosta työaikadirektiivistä juuri silloin. Tämä työ saatiin päätökseen, Barroso valittiin sillä sitoumuksella, joka alusta alkaen jo asetettiin kyseenalaiseksi jotkut jäsenvaltiot ja jotkut eurokansan edustajat, jotkut puolue, puolueryhmät tahtoivat ryhtyä uudista, uudelleen käymään läpi tätä direktiiviä ja sen tulkintaa. Se oli yksi alku keskusteluhetkistä aiheista Barroson kauden alussa. Ja Barroso sitoutui tähän työhön ja se oli hänen kautensa vahva tavoite miettiä sitä, miten tämä lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin uudistus sitten oikein toteutettaisiin. Nyt meidän vaalikautemme loppuu vuoden sisällä jo ennenkin sitä ja tämä varjoesittelijöiden käymä keskusteluun ei osallistu kaikki valiokunnan jäsenet. Se on tällaista vähän hämärän piirissä olevaa keskustelua ja tähän keskusteluun on ryhdytty jo kuukausia sitten. Minä Minulla ei ole nyt tässä tarkkaa kokousmäärää varjoesittelijöiden tapaamisista, mutta tiedän, että se on huima. Ja näistä varjoesittelyn kokouksien pöytäkirjoista käy ilmi myös se, että ne eivät ole kovinkaan tehokkaita, koska mikäli jos kuka kokoontuu niin kauan ajan aikaa eikä saa mitään aikaiseksi, niin eikö se tarkoita sitä, että puhutaan kaikesta, vaikka kuinka paljon, mutta ei päästä yhtään puusta pitkälle eikä saada kompromisseja eikä yhteisymmärrystä aikaiseksi. Minä olen, niin kuin tekin, hyvät kollegat, saavuttanut kokemustakin monista asioista. Ja ymmärrän tällaisen viivyttelytaktiikan. Komissio on osoittanut olevansa suorastaan maisteri, mestari tässä asiassa, mutta me emme, meitä ei saa ryhtyä syyttämään samasta taktiikasta. Ja jos meillä on mahdollisuus saada tämä teksti ennen kauttamme, kautemme loppua aikaiseksi, niin, niin pitäisi to- todellakin tehdä. Ja olen sanonut sen jo usean otteeseen. Olen pyytänyt sitä esittelijän puolesta ja ryhmän puolesta. Olen pyytänyt sitä, että tämä teksti hyväksyttäisiin. Niin, no kyllä teidänkin puoleltanne, mutta myös minun ryhmäni puolesta on tätä useaan otteeseen pyydetty eikä ole missään kirjoitettu parlamentin säännöissä, että ennen kuin, kuin mennään täysistuntoäänestykseen tai valiokuntaäänestykseen, niin täytyy päästä konsensukseen. Jos me olemme eri mieltä, niin olemme eri mieltä ja ja äänestämme sen pohjalta, mutta en halua olla sellaisessa jamassa, ettei meillä ole mitään kantaa, emmekä voi ryhtyä sitten neuvotteluihin neuvoston kanssa. Se on se hankala hetki. Ja älkääkä sitten tulko sanomaan minulle, että tarvitaan lisää aikaa, lisää päiviä. Kyllä nyt on jo aika koittanut ja äänestämme asiasta huomenna. Richard Farber ja sen jälkeen Javairi. A děláme, co děláme, postavení těch lidí, kteří budou vysíláni, se výrazně Jos ajatellaan lähetettyjä työntekijöitä, niin ei heidän asemansa parane, vaan vaatimalla. Ja tässä esittelijä vaikuttaa vastausonsa kaikkia, mitkä tulee demareilta tai ammattiliitoilta. Jos kuitenkaan demareita ja ay ei olisi, ei olisi sitä sosiaalista mallia, jota vastaan kaikki hyökkäävät. Kaikilla on oikeus erilaisiin mielipiteisiin, mutta ette te saa lakaista pöydältä kaikkia demareiden mielipiteitä ja sanoa, että niissä ei ole mitään järkeä. Mistä nyt puhutaan? Puhutaan sosiaalisen polkumyynnin vastustamisesta. Minä tulen Tsekistä, jossa on tällaista mafiakapitalismia. Ja muissa jälkikommunistissa maissa on ymmärtääkseni samanlainen tilanne. On olennaista, että meillä on tuomioistuimen päätös, että Ruotsin AY-liike ei ole toiminut oikein suhteessa äh, laitettujen työntekijöiden direktiivin. aina nämä kansainväliset organisaatiot myöttävät miettimään, mitä ammattiliitot tekevät tai eivät. On ymmärrettävää, että liike on peloissaan. Vanhoissa jäsenvaltioissa on tiettyä suojelun tasoa. Eivätkä ne halua, että ne, jotka muualla huonommissa oloissa ansaitsevat vähemmän elävät, huonommissa oloissa pyrkivät hinnalla millä hyvänsä muuttamaan työoloja. Tuloksista riippumatta ehkäpä meidän pitäisi käyttää vastuullisesti ryhtymättä hyökkäyksiin. Olemassa oleva direktiivi ei ole mikään selkeyden esimerkki ja se nämä kiistat synnyttää. Meidän täytyy valiokunnassamme yrittää löytää ratkaisuja, joista kaikki työntekijät kaikissa maissa voivat hyötyä, ja pitäisi välttää sitä, että alamme vain huutaa perinteisenä apuun ja muuta. Ei siitä mitään tule, eikä mistään vahvistusta yhteistyöstäkään. Chapa Öri, onko vielä muilla innokkuutta puhua tässä asiassa? Ilmeisesti ei, joten Jaba Öri, ole hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, en tahdo käydä toistamaan jo kuultua. Va- niin vaikuttaa siltä, että ei ole nyt syytä sen suurempaan riiteaan. Pääongelma on se, että kannat ovat äärimmäisen kaukana toisistaan, ei sentään, ei, sentään ei, ei pelkästään puolueen ryhmien välillä, vaan kuten Thomas Mannkin jo sanoi, hetkinen. Okei, okay. No se sama, se Ai nyt tämä kai toimii, Voisit, voitteko aloittaa alusta? No minä siis aloitan alusta. Oli teknisiä ongelmia. Niin olen sitä mieltä, ettei tässä nyt tule ryhtymään, ryhtyä osoittelemaan sormella, sillä on selkeitä eroja edelleenkin. Valitettavasti näin on nyt vielä. Ja vielä täytyy myös muistaa, että nämä erot eivät ole pelkästään ryhmien välillä, vaan myös saman ryhmän sisällä jäsenten välillä ja myös saman valtion sisälläkin. Joskus ollaan sitä mieltä, että kyse on idän ja lännen välinen keskustelu, keskustelusta, mutta en usko siihen, jos ajatellaan lähetettyjä työntekijöitä niin on varmasti paljon enemmänkin lähetettyjä työntekijöitä vanhoissa jäsenvaltioissa kuin eh, idässä. Joten jos otamme nyt eh, tämän sosiaalisen dumpingin uhkan esille, niin tuskinpa siitä on kyse. Uskon, että Danutan työ on mainiota ja erinomaista hän on pyrkinyt tekemään kaikkensa voidakseen lähentää hyvinkin kaukana toisistaan olleet kannat ja pyrkinyt löytämään niihin sitten väitysratkaisuja. Puheenjohtaja sanoi, että kanta ei ole selvä. No totta kai se on ihan ilmis, ilmiselvää. Kanta oli aluksi vähän hankala, nyt tilanne on mennyt vielä epämääräisemmäksi siitä syystä, että esittelijä on pyrkinyt hyvässä hengessä lähentämään kantoja toisiinsa ja hän on pikkuhiljaa pystynytkin tähän ja siksi tämä kanta kyllä on ehkä tuettavissa, mutta se on ehkä vähän hämärääkin nyt jo. Se on niin muuttunut. Ja mä olen pitkälti kyllä Thomas Manninkin kanssa samaa mieltä. Olen periaatteessa juuri sitä mieltä, että ei meidän tarvitse missään tapauksessa seurata neuvostoa. Meidän täytyy määritellä oma kantamme, mutta tietysti meidän täytyy mennä neuvottelemaan neuvoston kanssa ja siellä sitten voimme ajautua hankalaan tilanteeseen kuin vähävaraisimmille ohjattuun rahaston yhteydessä kävi. Ja Mehän tiedämme, että EPSCO-neuvostossa saamme myös rahastossa ja tästä lähety, rahastosta ö, esittelyn katsotaan pääsemmekö me yhteisymmärrykseen tämän kuukauden aikana tai heinäkuun aikana, mutta neuvostotuskin pääsee yhteisymmärrykseen siltikään, joten ei meidän kannata odotella neuvoston yhteisymmärrystä tai neuvoston kantaa sen enempää, vaan sitten oma realistinen näkemyksemme asiasta. Ja vielä nyt välttääkseni turhia yksityiskohtia, niin jos ajattelen artikloita 3, 9 ja 12, joista on syntynyt eniten keskustelua, poliittisella tasolla varsinkin, ja hyvin tunteellistakin keskustelua niistä on käyty. No, itse asiassa kaikki liittyy kansalliseen tasoon jälleen. Me emme ole löytäneet siihen vielä riittävän hyvää ratkaisua. Totta kai lainsäädännön, lainsäädäntö on aina myöhässä tutkimusten mukaan. Tämä on ihan totta tosiasia, emmekä me nyt sitä voi tässä yskaksi ryhtyä muutamaankaan. Jos me kiellämme tämän lainsäädännön perusluonteen, niin me ajaudumme anarkiaan, koska lailla on selvät päivämäärät, joihin voidaan viitata, selvät hetket, jolloin mikäkin laki on tullut voimaan. Ja mikäli laki on täysin vastoin todellisuutta, niin sitä täytyy ryhtyä muuttamaan. No, jos ajattelen sitten näitä hankalia artikloita 3912 ja sitten esteistä, joita voidaan luoda, lähettää lähetettyjen työntekijöiden tien edelle, niin kuka tahansa voi hetkenä minä hyvänsä tai missä tahansa ryhtyä luomaan näitä esteitä, ellei tällaista oikeusvarmuutta ole. Danuta on siksi pyrkinyt löytämään kompromissiratkaisua asiaan. Kysy on hyvin liioitelluista ehdotuksista. Richardin kanssa en ole kovinkaan paljon samaa mieltä, vaikka arvostankin hänen ajatuksiaan. Se, että Ranyta ei olisi hyväksynyt mitään työmarkkinavuoropuhelun edustajien näkemyksiä. Kyllä ammattiliitoilla voi olla kaikenlaisia mielipiteitä mutta ei kyse ole viranomaisista. Täytyy olla kyse työntekijöiden ja työnantajien välisestä yhteistyöstä, jota meidän täytyy korostaa tässä asiassa. Ei pidä ajautua siihen, että, että työnantajalla on mukamas viranomaiseen verta, verrattavat ähm, hallinnolliset oikeudet ei näin saa toimia. Työ, työnantajan täytyy toimia lainmukaisesti ja viranomaisen täytyy valvoa sitä, että lainsäädännölliset tekstit tulevat noudatetuiksi oikein. No lopuksi on ikävää, että nyt meidän täytyy pyrkiä löytämään ratkaisut näihin kahteen eri kompromissiin. Jos puheenjohtaja on sitä mieltä, että nämä kannat ovat liian kaukana, voidaksemme saada ne yhteen, niin sitten meidän kannattaa vain äänestää niistä ja katsotaan, mikä on äänestyksen tulos mikäli jotkut ovat sitä mieltä, että voitaisiin päästä askel, askeleelta eteenpäin, mutta ei vielä, ja jotka haluavat lisää aikaa tähän. No, en ehkä tulevaisuuteen tätä jättäisi kuitenkaan. Haluan kiittää esittelijää mainiosta työstä. Ja puheenjohtaja vielä mainitsi työaikadirektiivin ei sitä kukaan ole unohtanut. Ei kyse ole kuitenkaan pelkästään komission virheestä, komission viivyttelystä. Parlamentti on esittänyt oman kantansa, mutta hyvin joustamattoman kantansa. Ja siitä syystä jäsenvaltiot, joita täällä nyt osoitellaan sormellaan, eivät pystyneet myöskään pääsemään ratkaisuun, ja näin ollaan hyvin kaukana ratkaisuun löytämisestä vielä kauempana kuin viisi vuotta sitten. Olisi syytä tässä työntekijöiden lähettämistekstissä vältellä tuollaista vastaavaa tilannetta, johon silloin ajauduimme, koska täten vain heikennämme lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia. 30 segundos, señora presidenta, porque... Puoli minuuttia vaan puheenjohtaja. Täällä puhuttiin sitä, että äänestetäänkö vaiko eikö äänestetä huomenna. Minun mielestäni sosialistien kanta on nyt tehtävä selväksi. Me olemme puheenjohtajalta pyytäneet että usean otteeseen, että lykättäisiin äänestystä, että saataisiin aikaan sopimus. On todettu kuitenkin, että tämä on nyt viimeinen hetki toimia. Eli meidän kantamme on nyt, että äänestetään ja nyt on aika todella tehdä päätös. Älkäämme nyt äh, lähtekö tällaiseen juupas eipäs äh, toimintaan. Demokratiahan se on, että enemmistö päättää. Kiitokset. Ja minä haluaisin myös pari asiaa tähän esittää ensiksi tämän direktiivin haasteista, sillä Javaorikin jo sanoi, että kyse ei ole siitä, että me laittaisimme kapulat rattaisiin työntekijöiden lähettämisessä. Nyt kuitenkaan ei pidä unohtaa, mikä on tämä direktiivin varsinainen tavoite. Tässä kyse on palvelujen tarjoamisesta ja työntekijän lähettämisessä sen piirissä tietyksi ajaksi. Jos me nyt käymme uudelleen läpi tätä direktiiviä, niin kyse on siitä, että tämän, tämän yhden palvelun, yhden tehtävän toteuttamiseksi tietyn ajan sisällä on käytetty tätä direktiivin tavoitetta täysin väärin ja jatkuvaksi on muuttunut tämä liikkuvuus, joka sitten heilauttaa täysin niiden maiden työmarkkinatilanteen, johon nämä henkilöt on lähetetty. Ja se myös heikentää eurooppalaista sosiaalista mallia, joten se on tärkeä asia. Ja siksi tietysti me olemme uhranneet asiaa jo niin paljon aikaa. Mutta äh, tässä meidän täytyy sosiaaliasioista vastaavana valiokuntana myös vastata tämän direktiivin haasteisiin, myös seurauksiin, joita siitä syntyy poliittisesti ja sosiaalisestikin. Äänestys on huomenna. No, tässä nyt vuorokauden sisällä, jotka haluavat, niin koettakaa nyt saada sitten kantani lähennettyä. Mutta äänestämme asiasta joka tapauksessa, kävi miten kävi emme odota sitten neuvostoa sen enempää. Jo sanoin, että kaikki mahdollisuudet ovat avoinna. Joskus parlamentti äänestää asiasta pitkästi sen jälkeen, kun neuvosto on asiaa käsitellyt. Joissain tilanteissa parlamentti äänestää valtavan paljon ennen neuvostoa. Jokaisella toimielimellä on oma järjestelmänsä, oma itsenäisyytensä ja ö, tahtinsa. Ja meidän tahtimme kyllä on ollut aivan vakavasti otettavaa tässä esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa, kun ole, ollaan haluttu esittää eri kantoja, eri kantoja ja haluttu kuulla kaikkien ajatuksia, joten se ajatus, että me tässä nyt vain kiiruhdamme ja juoksemme liikaa eteenpäin ja meidän pitäisi odottaa neuvostoa, ei ole hyväksyttävissä. Me olemme ihan itsenäisiä lainsäätäjiä tässä. Ja kuulin myös esit, yhden esittelijän sanovan, noin puhu tässä nyt sen enempää valiokunnan puheenjohtajana, vaan demariryhmän jäsenenä, niin kuulin esittelijän sanovan, että demarit haluavat tällaisen vapaan työn tekijöiden suostumusjärjestelyn. Minä olen nyt nähnyt, minkälainen tilanne on puolalaisten työntekijöiden piirissä Flamavillessa, ja siellä oli yhden sivun Ähm, työsopimus, joka ei kirjoitettu englanniksi, jota he eivät voineet millään tavalla lukea, eikä heillä ollut mitään edustajaa paikalla. He olisivat sitten äh, kuitenkin tyytyväisiä siihen, että oli pieni kansalaisjärjestö, jonka kanssa he saivat puhua Puolaa, voidakseen äh, ymmärtää ja kuulla omaa kieltänsä äh, ja esimerkiksi palkka listaansa, josta he eivät edes ymmärtäneet, mistä oli kyse, joten tämä työntekijöiden edustus on erittäin heikkoa, erityisesti lähetettyjen työntekijöiden osalta, ja se on aivan olennainen asia juuri siitä syystä, ja siksi se muotoilu, joka on esitetty Demarin ryhmän puolesta tähän kohtaan on aivan äärimmäisen oleellinen, koska, koska muuten kaikki, mitä me olemme kirjoittaneet perusoikeusasiakirjaan ja myös ammattiliikeoikeuksiin ja työntekijöiden edustamiseen, ei tule konkreettisesti. Meidän täytyy nämä oikeat, todelliset oikeudet tarjota työntekijöille ja näin meidän täytyy siksi noudattaa Demarien tekemää tarkistusta tähän kohtaan. Ja toinen sisältöasia, minä sanon sen tässä nyt kahdelle ryhmälle, on ikävää, että tällainen solidaarisuus, solidaarinen vastaa, vastuu ei ole tekstissä mukana ja se on hyvin ikävää, koska alkuperäisessä komission ehdotuksessa se oli hyvin kiinnostava ehdotus, oikein merkittävä ehdotus ja nyt havaitsen, että neuvottelujen kuluessa meidän kompromissihenkemme on menettänyt tämän äh, koko asian, vaikka se on selkeä käsite ja sitä me tarvitsemme kovasti työntekijöiden oikeuksien yhteydessä, joten sanon selkeästi kaipaavani niin kovasti sitä, että se on kadonnut tekstistä. Ja sitten vielä lopuksi jälleen kerran, koska tässä nyt tietysti on kaikki olennaisin jo käyty läpi keskustelussa, mutta puhuisi vielä näistä kielistä. Hyvät kollegat, Nadia, hyvä kollega Nadia Hirsch, olen kyllä vähän hämmästynyt siitä, että joku jostain valtiosta, jo, jossa toivotaan, että oma kieli pidettäisiin, sitä pidettäisiin arvossa ja sitä voisi, sitä voisi puhua, niin hyväksyisitte sen tai kuvittelisitte, että työntekijät eivät voisi esittää asiakirjojaan muuta kuin englanniksi. Lähetetyt työntekijät ovat lähetettyjä erityisesti rakennusalalla, liikennealalla tai maatalousalalla. Ja näillä sektoreilla, jos ajattelemme, niin he, kyse on paljon pk-yrityksiä, jotka eivät, joissa ei osata ollenkaan englantia. Joten jos me nyt yksi kaksi otamme tästä tällaisen direktiivin, jossa sitten puhumme, että kaikki työntekijät ja työnantajat äh, puhuisivat englantia, ei vaikuta minusta hyväksyttävältä ehdolta. Me voimme kaikki tutkailla nyt tätä kompromissiehdotusta. No, anteeksi nyt kun näin yksityiskohtiin puutuin, mutta kun niihin kukaan muu ei puuttunut ennen minua, niin halusin puhua niistä. Olisikohan komissiolla lyhyesti jotain sanottavaa aina kun päädytään komission, komission puoleen, niin aina pyydetään lyhyesti. No komissio ymmärsi, että tästä äänestetään joka tapauksessa. No niin, älkää nyt hermostuko. Asia on esityslistalla ja se, että annan puheenvuoron esittelijälle ilman, että te sitä pyydättekään. Annan toki teille puheenvuoron ja haluan ainoastaan huomauttaa, että kymmentä minuuttia ei saa nyt ylittää. Meidän täytyy noudattaa näitä työsääntöjämme kuitenkin, mutta esittelijä, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin vain sanoa jotain kollegoiden kommenteista. Tässä meillä on epätransparentti tilanne. Minä pyrin minimoida kaauksen ennen huomista äänestystä. Liittyen se, miten herra Hughes sanoi, tämä julkisen sektorin toiminta-alue, sitä ei ole tulkittu. Tässä on paljon protektionismille tilaa ja siitä syystä me emme kannata sosialistien ehdotusta. Tässä on puhuttu paljon suhteellisuusperiaatteesta ja sitä, että, että asiat päätökset ovat perusteltuja. Mutta tämähän on ihan oikeusjärjestelmän ytimessä. Mitä hyötyä oikeuksista, oikeudesta on, me haluamme eliminoida kaikki nämä bulvaanit. Minkä takia suhteellisuusperiaate? Se päättämiseksi onko joku laillista vai ei? Otin tämän esimerkin tästä kengän koosta puheessani. Oletko päätöksellä olla ollakseen laillinen niin täytyy soveltua kaikkiin työntekijöihin, lähetettyyn ja ei. Muuten se syrjii. Siksi me puhumme myös yhdestä verkkosivustosta. Puhuit Saksasta, mutta tiedät hyvin, että kysymys ei, ei ole yhdestä tiedon lähteestä, vaan yhdestä verkkosivustosta, joka takaa oikeusvarmuuden ja tiedon kattavuuden ja oikeusvarmuuden. Ja tämän lisäksi tämän yhtä, näisen yhden verkkosivusten lisäksi tietoa voi täydentää muuten, tietään kuitenkin, että jossain on kattava tiedonlähde, mikä ei estä muita tietolähteitä, joissa on enemmänkin informaatiota. Mitä tulee vastuullisiin viranomaisiin. Sosiaalisten ehdotus on aivan ennennäkymättömän sekava. Se haluaa antaa ammattiyhdistysliikkeelle tiettyjä työtarkastuksen tehtäviä. AY-liike saisi kaikki hallinnollisen informaation, joka kulkee jäsenvaltioiden hallinnan välillä. Ja sellaisen mahdollisuus sanktioihin. Tämä olisi kaaosta. Meidän valtiota, valtion hallinto on riittävän tehokasta, jotta tällaisia velvoitteita ei AY-liikkeelle pitäisi antaa. Ja kuka tämä rahoittaisi? Sanoit myös, että rakennussektorin työntekijät, työnantajat tukevat sosiaalista ehdotusta. Minä vähän epäilen, mitä demareiden kantoja työnantajat tukevat. Koska olette laatineet osan ehdotuksia aika viime hetkillä. Olen saanut niitä tässä yhdeksän maissa aamulla jossakin tapauksissa. Täällä demareilla on kaikenlaisia kantoja. Mitkä niistä ovat niitä, joita työnantajat kannattavat? Nadia, ää, kiitän sinua avoimuudesta ja kyvystä neuvotella avoimesti. Sinun ryhmäsi oli kaikkein avoin, eniten avoin meidän ehdotuksille, myös vihreiden ja SD-ryhmän hertokselle. Ja olen samaa mieltä, että jotta työnantaja voisi olla työntekijä, hänenkin työnantajakin tulee olla suosit, suojattu, saada tukea. Ja Elisabeth, sinä puhuit ää, kestävästä työ, työstä ja työn, sinun ryhmäsi työ on ollut erittäin arvokasta. Täällä on puhuttu pelon ilmapiiristä, mutta jos me aidosti tuomme työntekijöitä ja emme no- noudata vain poliittisia vaiheita, me tiedämme, miten äänestää. Thomas Hendel kiinnitti huomiota siitä, että on jotakin virheitä, mitä virheitä sihteeristä on tehnyt liittyen artikla 19. Pyydän sihteeristä tarkastamaan asian ja Hassan Valkenberg ei ole paikalla, mutta sen sanoisin, että ehkä minun puheenvuoroni olisi, oli tunteen omainen, mutta, mutta henkilökohtaisesti olen häpeissäni, koska työtä on tehty kuukausia kompromissien kanssa. En ole samaa mieltä puheenjohtajan kanssa että sitä, etteikö työ olisi ollut tehokasta. Tulen alueelta, josta 90-luvulta lähtien on lähtenyt lähetettyä työntekijöitä. Ja vuodesta 1996 olen ollut tekemisessä työntekijöiden järjestöjen kanssa taistellakseen lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien puolesta. Ei voi sanoa, että olisi lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia vastaan. Ammattiliitot ovat uhanneet lakoilla mutta olen sanonut, että järjestäkää lakkoja vaan. Voin ihan hyvin selittää työntekijöille, miten ehdotukset ovat puolustettavissa ja miten minä olen tukenut lähetettyä työntekijöitä. Ja sitten mitä rouva puheenjohtaja sanoi. Rouva puheenjohtaja, olen nähtävästi samaa mieltä kanssanne AY-liikkeen roolista. Ammattiliittojen on huolehdittava työntekijöiden oikeuksista. On vaikea toimia työnantajan vastaan. Ammattiliitot tekevät työnsä erittäin hyvin. Mutta me ylitämme punaisen linjan antaessamme ammattiliitolle kun ammattiliitot voivat esiintyä työntekijän nimissä ja sijasta – ja esittää valituksia heidän puolestaan. Tässä rikomme oikeudellista status quota. Ja sen, että tämä mietintö on laadittu ei ainoastaan varjoesittelijöiden ja sihteeristön kanssa, henkilöstön kanssa. Mukana on ollut kymmeniä parlamentin jäseniä, jotka ovat panoksillaan ruokkineet keskustelua ja antaneet kantoja varjoesittelijöille. Me olemme kuulleet portistaryhmien jäseniä ja siksi työ on kestänyt niin pitkään. Tässä mietinnössä ei ainoastaan käsitellä lähetettyjen työntekijöiden oikeutta ja, ja dir- direktiivin täytäntöönpanoja. Tässä on myös kriisivastaiset toimet kyseessä. Rouva puheenjohtaja, me olemme sinulle samanikäiset. Olemme samassa työpaikassa. Ei ole elämällä sellaista, että ollaan yhdessä työpaikassa eikä koko elämänsä. aika on loppu. Ihmiset täytyy olla liikkuvaisia taitakseen paikkansa auringon alla. Ja jos mä äänestämme sosialistien kompromisseista, mietintö menee umpikujaan. Ei ole mitään syytä enää lähettää työntekijöitä miljo- nä, eurooppalaisten työt paikkansa ja aikana, jolloin työttömyys taloudellinen tilanne lännessä on huonompi kuin uusissa jäsenmaissa. Tämän vuoksi meihin kohdistuu nämä odotukset. Niin, nyt olemme saaneet tämän yleiskeskustelun päätökseen ja sitten jatkamme iltapäivällä keskustelua. Idauta Hybnerin ajatuksista, kuten jo tiedämmekin. Ja asiasta äänestämme huomenna. Anteeksi, siis Jaslovietska, Danuta Jaslovietska, anteeksi Jaslovietska, mutta äänestämme tästä siis huomenna.